dimineața good morning um, <clears throat> before we start the discussion ennen kuin aloitamme keskustelut minun on tehtävä muutamia ilmoituksia ja tulen tekemään sen romaniaksi deciziile mai multor comisii de a intra în negocieri interinstituționale mitä tulee toimintavälisiin neuvotteluihin, kuten todettiin tiistaina viidestoista tammikuuta, Puhemies ei ole saanut äänestyspyyntöjä parlamentilta säännön 69c kohdan 2 mukaan. Ja näin ollen Ekon ja ITRE-valiokunnat voivat käynnistää neuvottelut. Acesta a fost anunțul <clears throat> și trecem acum la prezentarea. Näin voimme sitten siirtyä seuraavien kahden mietinnön lyhyisiin esittelyisiin. Ensin Johanin mietintö, eriytetty yhdentyminen – ja Duhan saa puheenvuoron mietinnön esittelijänä. Merci infiniment. Kiitos suunnattomasti, hyvä puhemies. Kiitos, hyvä komission edustaja, että olette täällä läsnä. Tämä, tämä vähän lämmittää minun sydäntäni tänä aamuna, että olette täällä paikalla. Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat AF-komissiosta täällä läsnä tänä aamuna, jotka ovat tehneet työtä kanssani, herra Jauregi joka ilmoitti tekevänsä työtä tästä mietinnöstä, mutta hän on tehnyt työtä myös omasta mietinnöstään erittäin voimakkaasti. Siinä puhutaan eriytetystä yhdentymistä tavallaan, joka on jatkoa komission ehdotukselle sille skenaariolle, jota puheenjohtaja Juncker tuli meille esittelemään täällä. Ja tämä mietintö siis on niin kuin kolmas ehdotus komission, jatkumo, komission, komission ehdotuksille jatkumoa. Eli toivottavasti toi Eurooppa, joka etenee Eurooppaa, mahdollistaa niille etenemisen, jotka haluavat edetä. Tässä, tämän logiikan nimissä me olemme laatineet tämän mietinnän. Ei minun tarvitse korostaa tätä kysymystä sen enempää. Nyt on aivan erityishetki EU-ssa. Brexit on nyt todellisuutta ja myös vaikeudet saadaan tämme kuuluviksi kansalaisille, mutta on myös se vaaratekijä, että tässä siirrytään useamman nopeuden Eurooppaan, ensimmäinen luokka joillekin ja toinen ja kolmas luokka toisille. Kolmas luokka toisille. Meidän pitää säilyttää yhtenäisyys. Se on suuren luokan haaste, johon me pyrimme vastaamaan. Näin ollen mietintöni avaa joitakin väyliä sekä sopimuksen sisällä että tekee myös ehdotuksia tulevaisuutta ajatellen. Sopimusten sisällä parlamentti, sopimusten sisältä katsottuna parlamentti korostaa sitä, että käytetään siirtymälausekkeita, että päästäisiin pois yksimielisyyslausekkeesta, joka jumiuttaa päätöksentekoa, eli opt-out. Meidän täytyy saada primäärioikeus samanlaiseksi kaikille, ja jos tulee uusia jäseniä, jos he haluavat liittyä unioniin, joko hyksyvät meidän primäärioikeuden kokonaisuudessaan tai sitten tulee kumppanuussopimuskysymyksen. Erittäin tärkeää, että primäärioikeus on yhdenvertainen yhtäläinen kaikille maille, että ei ole mitään eri tasoja primäärioikeudessa suhteessa jäsenmaihin. Tämä on erittäin, erittäin painava tekijä meille. Me toivomme myös, että EU voi erittäin selkeästi ottaa tämän arvosokkelin ja perusoikeudet voimaan, saada ne voimaan, että me olisi kapasiteettia lähteä mihinkään eri nopeuksien Eurooppaan ja silloin me ottaisimme takapakkia näissä perusoikeuksissa. Ja vielä lopuksi, kun puhumme kehitystendensseistä. Me toivomme todellakin, että otettaisiin käyttöön EU-ssa oikeuspilari, johon kuuluisi ympäristö, sosiaali- ja taloustekijät. Sen avulla me voisimme toimia siten, että tämä EU olisi todellinen sokkeli ja se voisi edetä näissä olosuhteissa. Tässä näin globaalisti linjaukset, joita minä olen luonnostellut. Hyvä puhemies. Meidän täytyy toimia siten, että Eurooppa etenee yhdellä äänellä, että meillä olisi eri nopeuksien ja eri luokkien Eurooppa ja Eurooppaa. Ja sen takia meidän pitää nyt lähteä toimimaan. Kiitos puhemies, kiitos arvoisa komission jäsen. Eh, urmează procedura Catch the Eye și avem doi Seuraavaksi menettely ilman puhujalistaa ja kaksi puheenvuoropyyntöä. Marja, olkaa hyvä. Kiitos, Tämä aihe, josta tänään puhumme, on erityisen mielenkiintoinen. Mutta ikävä kyllä täällä on hyvin vähän ihmisiä läsnä. Eli siis kysymys on eriytetystä yhdentymisestä unionissa. Meillä on esimerkiksi Schengen-alue, johon kaikki eivät äh, osallistu, ja sama koskee myös äh, rahaunionia. Sitten on myös äh, valtioita, jotka ovat saaneet erityisoikeuksia, esimerkiksi Tanska ja Irlanti liittyen primäärioikeuteen. Meidän täytyy huolehtia siitä, että säännöt niille maille, jotka haluavat päästä eteenpäin, voivat sen tehdä. Mutta tällä hetkellä se on mahdollista myös jo poliittisesti ja pitääkin puhua siitä, mitkä maat haluavat sitä hyödyttää, hyödyntää esimerkiksi tehdäkseen yhteistyötä vaikkapa ympäristökysymyksissä. Tietyillä mailla on myös erityisongelmia, Kreikka esimerkiksi. Kreikka on ollut valtavan säästöurakan alaisena ja sen vuoksi se ei ole voinut osallistua kaikkeen. Sen vuoksi meillä täytyy olla myös poikkeuksia niille maille, jotka ovat jääneet jälkijunaan. Me tarvitsemme erityisjärjestelyitä tietyiksi määräajoiksi niin, että nämä maat voivat vetää henkeä ja osallistua sen jälkeen. Sitten edustaja Pitiä, jos. Kiitoksia. Eriytetty yhdentyminen on vähän epäselvä ja hämmentävä, hankala käsite. Ja kun ajatellaan eriytettyä yhdentymistä, niin jotkut maat ovat heikentämässä eurooppalaisia rakenteita ja haluavat monen tahdin Euroopan, jossa tasa-arvoajatuksesta on luovuttu ja tietyt valtiot ovat voimakkaampia kuin toiset. toiset valtiot ovat siis alemmassa asemassa ja he sitten etenevät omaa tahtiaan. Ja tästä tulee mieleen Orwellin eläinten vallankumous, jossa sanotaan, että kaikki eläimet ovat tasa-arvoisia, mutta toiset ovat tasa-arvoisempia kuin toiset. Ja sanotaan, että meidän pitää luopua myöskin yksimielisyysperiaatteesta. Eli tällä tavalla heikennetään maita ja pienillä mailla ei enää ole mahdollisuuksia suojella etujaan. Ja jos me emme ole varuillamme, niin silloin saattaa käydä niin, että Euroopan unionista tulee Orwellin romani 1984. Kolik. Kiitoksia. Lainen on esittänyt teille sinisen kortin kysymyksen. Hyväksyttekö sen? Olkaa hyvä. Hyvä kollega, te sanoitte että kaikki eläimet ovat tasa-arvoisia, mutta jotkut ovat tasa-arvoisempia. Eli viitatte siihen, että on suuria ja pieniä jäsenvaltioita. Mutta oletteko te samaa mieltä siinä, että 27 tai 28 valtiota, niin emme me aina voi odottaa, että kaikki ovat hallukkaita tai kykeneviä. Ja jotta päästään eteenpäin, niin joidenkin valtioiden täytyy mennä nopeammin eteenpäin ja näin on jo tapahtunutkin. Ja niin kauan kun ovi on auki kaikille, niin kaikki eläimet ovat tasa-arvoisia, mutta jotkut eläimet ovat nopeampia kuin toiset. Kiitos kysymyksestänne. Tiedätte varsin hyvin, me tiedämme kaikki hyvin, kaikki hyvin että EU jo nojautuu periaatteisiin ja arvoihin näiden periaatteiden joukosta nout löytyy yhdenvertaisuus, solidarisuus ja yhteistyöperiaatteet. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä EU-ssa kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi olla yhdenvertaisia, yhtäläisiä, heidän pitäisi tehdä yh- yhteistyötä. Ei voi olla niin, että vahvimmat jäsenet alistavat heikommat valtansa alle. Me tarvitsemme neuvottelua ja yhteistyötä. Joitakin ongelmia on joita lähestytään suurten jäsenvaltioiden vinkkelistä. Ei se ole hyvä asia. Ei pidä väheksyä pienempiä jäsenmaita. Kiitoksia sitten komission jäsen, olkaa hyvä. Puhemies, kiitoksia. Tämä mietintö on vastaus komission paperiin, joka koskee Euroopan tulevaisuutta ja yhteisiin keskusteluihimme ennen huippukokousta. Kuten Johan totesi, on erilaisia käsityksiä siitä, mitä eriytetty yhdentyminen tarkoittaa ja onko se hyvä vai huono asia. Joissain jäsenvaltioissa se on nähty myönteisenä askelena kohti lisäyhdentymistä ja toisissa on katsottu, että se on jakava politiikka. Komission valkoisessa paperissa Euroopan tulevaisuudessa esiteltiin viisi mahdollista skenaariota. Ja kolmas niistä oli se vaihtoehto, että jotkut menevät pidemmälle ja luovat myönteistä ilmapiiriä syvemmälle integraatiolle, joka on avoin kaikille, jotka haluavat siihen liittyä. Viime vuosina olemme nähneet, miten tällä dynamiikalla voidaan vastata nouseviin haasteisiin ja edistää yhdentymistä – euro on täyttänyt kaksi vuotta ja rahaliitto ja Schengen ovat tästä esimerkkejä. Ja viimeisen kolmen vuoden aikana on nähty, että yhä useammat jäsenvaltiot ovat ottaneet innoitusta ja haluavat liittyä tällaiseen yhteistyöhön. Uskon ja luotan siihen, että sama koskee myöskin jäsenneltyä yhteistyötä, koska eurooppalaiset nyt enemmän kuin koskaan tarvitsevat voimaa, kun ajatellaan muut muuttuvaa kansainvälistä järjestystä. Myöskin oikeuden alalla on esimerkkejä, kuten Euroopan syyttäjän viraston perustaminen. Vuonna 2017 20 jäsenvaltiota 25, koska kolme oli jo valinnut opt-outin, eli 20 jäsenvaltiota sopi vahvistetusta yhteistyöstä, jotta voidaan näin torjua EUn talousarvioon kohdistuvaa rikollisuutta. Sen jälkeen kaksi muuta jäsenvaltiota on liittynyt mukaan ja uskon, että muutkin viime kädessä sitten tulevat mukaan. Mutta eriytetty yhdentyminen on toiseksi paras vaihtoehto. Tavanomainen lainsäädäntöjärjestys on edelleen paras tapa taata EUn hyvinvointi kokonaisuudessaan. Sen pitää olla avoimena kaikille, jotka haluavat siinä olla mukana. Ja tästä syystä komissio viime vuonna käynnisti keskustelun, joka koskee tehokkaampaa ja demo- avoimempaa tiettyillä politiikan alueilla käyttämällä siirtymälausekkeita, joita on perustamissopimuksissa. Näin voidaan käyttää määräenemmistöäänestystä esimerkiksi ulkopolitiikan – veropolitiikan tai ympäristöpolitiikan alalla. Näin voidaan välttää umpikujia ja silloin voidaan hyödyntää näitä toimia, kun yksimielisyyttä ei tarvita ja näin voimme toimia lähempänä kansalaisten toiveita. Ja komissio luottaa teidän tukeenne näissä kysymyksissä. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Tämä keskustelu päättyy tähän ja äänestys toimitetaan tänään. Sitten siirrymme seuraavaan mietintöön. Eli Lainen mietintö ja Tuomin mietintö. Oikeusasiamiehen strateginen tutkimus lainsäädäntökäsittelyn avoimuudesta EU-neuvoston valmisteluelimissä. Ja annan puheenvuoron kummallekin esittelijälle. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Jolainen. Hyvät äh, kollegat, äh, komission jäsen, kansalaiset odottavat päätöksiä ja sitä, että päätökset ja lait ovat äh, ymmärrettäviä ja että koko lainsäädäntöprosessi on avoin. Tätä he odottavat kansallisvaltioissamme ja ennen kaikkea he odottavat tätä Euroopan unionilta, koska tuntuu siltä, että Brysseli on koko ajan kauempana ihmisistä ja sen vuoksi me tarvitsemme enemmän avoimuutta myös Euroopan tasolla ja itse asiassa enemmän Euroopan tasolla kuin kansallisella. Meillä on sellainen tilanne, että tämä parlamentti on avoin parlamentti. Kaikki, mitä tehdään, on mahdollista nähdä meidän valiokunnan kokouksemme, täysistunto. Kaikki ovat netissä ja avoimia. Me olemme siis yksi kaikkein avoimimpia parlamentteja koko maailmassa ja voimme olla siitä kovin ylpeitä. Mutta näin ei sitten olekaan toisessa lainsäädäntöelimessä, nimittäin 28 jäsenvaltion ministerineuvosto. Ministerineuvosto on yhä vielä musta laatikko, jossa tapahtuu hyvin paljon asioita suljettujen ovien takana. Tilanne on hieman parantunut, mutta se on hyvin kaukana niistä standardeista, joita me vaadimme. Ja vaatimuksen täytyy olla se, että myös toinen kamari, ministerineuvosto, on täysin avoin ei ainoastaan kun se äänestää laeista, vaan myös äh, näissä 150 valmisteluryhmässä, koska ne ovat täysin äh, epäläpinäkyviä. Ja olen äh, hyvin kiitollinen siitä, että oikeusasiamies käsitteli tätä asiaa ja hän laati tästä raportin, johon me tämän perustamme. Me täällä parlamentissa vaadimme myös täyttä avoimuutta ministerineuvostoon lakia säätävään toiseen kamariin. Niiden tulee myös, ministeriöiden tulee myös kokoontua avoimesti ja julkaista asiakirjansa. Ja tähän liittyy myös todellakin tämä asiakirjojen salailu. Suurimmassa osassa neuvoston asiakirjoissa lukee limite eli salainen tai rajoitettu pääsy. Eli tämä on hyvin vanhanaikaista ja neuvoston pitäisikin hyvin tarkemmin järjestellä ne asiat, että mikä todellakin on ja tarvitsee salassapidon ja mikä ei ole sitä. Avoimuus ministerineuvostossa on välttämätöntä myös sen vuoksi, että ministeri usein palaa takaisin kansalliseen pää kaupunkiinsa, kun Brysselissä on jotain päätetty, ja sitten kertoo, että näin vain Brysselissä päätettiin. Hän on mahdollista tehdä näin, koska kukaan ei tiedä, kuinka ministeri äänsi, äänesti, emme mekään. Ja kollegoille kansallisessa parlamentissa on hyvin vaikeaa tietää, kuinka oma hallitus on äänestänyt. Ja sitten voidaan kertoa kaiken näköisiä tarinoita, joihin uskotaan tai ei uskota. Ja sen vuoksi avoimuus ministerineuvostossa olisi myös väline, jolla me voisimme taistella tällaisia valeuutisia vastaan. Meillä on niin paljon populisteja ja nationalisteja, jotka mielellään pistävät liikkeelle kaiken näköisiä huhuja ja juttuja. Nyt aika on kypsä avoimuudelle ja hyvän esimerkin näyttämiselle ja sitä kautta myös hyvälle hallinnalle. Ja ministerineuvoston pitäisi olla esimerkki jäsenvaltioille ja muulle maailmalle. Ja sen vuoksi kiitänkin kollega Toomia ja kaikkia muita, jotka ovat olleet mukana laatimassa tätä mietintöä, josta me tänään kello 12 äänestämme. Ja toivottavasti tämä mietintö saa suuren enemmistön taakseen. Kiitoksia sitten edustaja Tuom, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh, dear colleagues, Kiitoksia puhemies, komission jäsen kollegat Haluaisin kiittää ensinnäkin oikeusasiamiestä hänen työstään. Pari vuotta sitten hän käynnisti tutkimuksen neuvoston avoimuudesta ja hän totesi, että tämänhetkiset käytänteet ovat huonoa hallintoa. Erityisesti kun ajatellaan sitä, että jäsenvaltioiden kantoja ei rekisteröidä valmistelevissa elimissä. Ja hän teki järkeviä suosituksia, mutta neuvosto ei niihin vastannut. Voitteko kuvitella, he eivät vastanneet hänen kirjeeseensä. Hän otti siis yhteyttä parlamenttiin ja pyysi tukea, ja ensimmäisessä kokouksessa tästä asiasta Itävallan puheenjohtajakaudella luvattiin puuttua asiaan, tai ainakin antaa vastaus. Mutta nyt tämä puheenjohtajakausi on päättynyt, eikä vastausta saatu. Toivottavasti Romanian kaudella tapahtuu toisen. Avoimuusneuvostossa on ollut keskustelun aiheena jo 25 vuotta, mutta monikaan asia ei ole muuttunut. Pienet voitot tällä alalla esimerkiksi asiakirjojen saatavuus ja julkiset keskustelut, joita parlamentti on vaatinut. Tämä korostaa parlamentin roolia. Me olemme muutoksen katalysaattori. Neuvosto pitää vielä kiinni siitä, että heidän työnsä on pelkkää diplomatiaa, mutta toimielinten rooli on muuttunut ajan myötä. Neuvosto ja parlamentti ovat lainsäätäjiä ja siksi niiden käytän teidän pitäisi olla samanlaisia. Parlamentista on tullut avoimempi kaikki valiokuntakokoukset, kuten Jolainen juuri totesi, ovat avoimia. Kaikki tarkistukset ja mietinnöt ovat saatavina. Ja jokaisen MEPin kannat ovat selkeitä. Ja saman pitäisi koskea myöskin neuvostoa ja erityisesti Koreperin kokouksia. Perustamissopimuksessa on todettu, että päätökset pitää tehdä mahdollisimman lähellä kansalaisia ja erityisesti nyt, näinä myrskyisinä Brexitin aikoina meidän pitää olla avoimia ja paljon lähempänä kansalaisia. Kaikkien toimielinten pitää olla avoimia ja läpinäkyviä. Se on tärkeää vastuullisuuden kannalta. Ja lainsäätäjien välillä on epätasapainoa. Kun kansalaiset eivät pidä lopputuloksista, niin sitten on helppo osoittaa sormella parlamenttia, koska meidän päätöksemme ovat tunnettuja. Mutta usein tämä Tilanne johtuu parlamentin ja neuvoston välisestä kiistasta. Jäsenvaltiolla saattaa olla hyvin voimakas kanta, mutta he syytävät kuitenkin Brysseliä. Tämä on ongelmista parlamentille ja kansalliset parlamentit saavat liian myöhään tietoa neuvoston ja hallitustensa päätöksistä ja joskus he eivät saa tätä tietoa ollenkaan. Näihin asioihin on keskitytty tässä mietinnössä ja haluaisin kiittää joilainen ja hyvästä yhteistyöstä ja haluaisin pyytää, että parlamentti tukee tätä mietintöä ja toteaa, että parlamentti tukee läpinäkyviä demokraattisia prosesseja. Kiitos. Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Puhujalistalla on neljä nimeä. Kinnitsi, olkaa hyvä. Grazie, president. Kiitoksia. Lainsäädäntöprosessin läpinäkyvyys Euroopassa on tärkeä asia, jotta voidaan lujittaa luottamusta Eurooppa-hankkeeseen. Kansalaisten on pystyttävä saamaan tietoa siitä, miten lainsäädäntö kehittyy Euroopassa, ja näin he voivat tietää, mikä on heidän omien edustajiensa kanta. Heidät on valittu suoraan parlamenttiin tai sitten eri hallituksiin neuvostossa. Bryssel ei voi olla mikään black box, jossa toimitaan tiettyjen etujen hyväksi. Me olemme lainsäätäjiä ja meidän täytyy toimia mahdollisimman läpinäkyvästi. Parlamentti ja komissio, kuten oikeusasiamies totesi, ovat viime vuosina tehneet edistystä, mitä tulee valmistelevan toiminnan läpinäkyvyyteen. Ja siksi on tärkeää, että myöskin neuvosto sitoutuu tähän, jotta pystytään toimimaan mahdollisimman läpinäkyvästi, niin kuin oikeusasiamies on suositellut. Erityisesti meillä pitää olla selkeät kriteerit, kun ajatellaan asiakirjojen luokittelua, joiden saatavuus on rajoitettua. Kiitos. Mulțumim, domnul Marias. Kiitos sitten edustaja Marias. Kiitos puhemies. Mistä me puhumme täällä nyt tällä hetkellä? Tämä kysymys on aivan erityisen tärkeä kirjassani eurooppalaisesta oikeusasiamiehestä minä otin esille kysymyksen avoimuudesta ja mitä mahdollisia toimia oikeusasiamies voisi toteuttaa. Tänä päivänä meillä on tästä esimerkkinä se, että neuvosto on toimeenpaneva elin osittain, mutta se on myös lainsä, lainsäätä, lakia säätävä elin. Lakia säätävänä elimenä sen pitää toimia avoimen. Meidän pitää päästä käsiksi kaikkiin valmisteleviin teksteihin. Meidän pitää tietää, mikä on jäsenvaltioiden yksityiskohtainen kannanotto. Meidän pitää tietää, mitä äänestyksissä tapahtuu. Meidän pitää voida harjoittaa parlamentaarista valvontaa, koska myös kansalliset edustajat eivät usein pääse tietämään, miten heidän maassaan on äänestetty Eurooppa-asioista tai miten heidän maansa on edustettuna Eurooppa-kysymys äänestyksissä. Se on erittäin tärkeää valitsijoille, äänestäjille, jotta he tietäisivät, miten äänestää tulevissa Euroopan vaaleissa esimerkiksi. Oikeusasiamiehen rooli on erittäin painava, jotta avoimuus toteutuisi neuvostossa niin kuin se on toteutunut parlamentissa. Avoimuutta tarvitaan myös euroryhmässä, joka tekee kauaskantavia päätöksiä koko EUn linjauksia ajatellen. Edustaja Auken. Kiitokset esittelijöille ja kiitos oikeusasiamiehelle tästä raportista tässä meillä on koko tämä ydinajatus ja asia, nimittäin demokraattinen vaje EU-ssa. Ja tällä sanottiin, että tämä on niin hankalaa, kun on niin paljon kieliä ja sitä ja tätä. Ei, vaan kansalliset parlamentit ja lehdistö eivät tiedä, mitä heidän omat parlamentaarikkonsa tekevät ja äänestävät ja äh, ministerineuvostot tapaavat silloin tällöin ja sitten kotona kerrotaan, että äh, siellä päätettiin sitä ja tätä ja kukaan ei tiedä, mitä siellä on puhuttu. Ja äh, sillä tavalla neuvosto nimenomaan toimii ihan niin kuin se olisi jokin hallitusten välinen instituutio eikä EUn toimielin. Ja esimerkiksi äänestykset ovat salaisia ja kiitos oikeusasiamiehelle siitä, että hän on puuttunut tähän. Tuen tätä mietintöä ja toivon, että kaikki tekevät tästä tärkeän asian myös vaalikampanjassa niin, että hallitukset tukisivat tätä, koska vasta silloin me saamme vähennettyä demokratiavajetta vajetta EU:ssa. Grappini, Mrs. Auken, would you Auken, hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen Grappinilta? Olkaa hyvä. <clears throat> Kiitoksia. Hyvä kollega, olen täysin samaa mieltä siitä, että tiedämme aivan vähän ja paljon siitä tiedosta, joka meillä on, on väärää. Kansalaiset eivät saa oikeaa tietoa siitä, mitä täällä tapahtuu. Hyvin usein syytetään EUta eikä kansallisia hallintoja. Mutta miten voisimme antaa parempaa tietoa maidemme kansalaisille – EU-tason vastuukysymyksistä ja siitä, mitä tehdään kansallisella ja alikansallisella tasolla. Tässä on nyt hiukan sekaannusta ja hyvin usein tämän ihan tahallista. Ja tämä liittyy toissijaisuusperiaatteeseen ja siihen, mikä on EUn toimielinten rooli. Ihan lyhykäisesti olen luonnollisesti ihan samaa mieltä siitä, mitä te sanoitte, mutta edustaja Grappini, minä uskon, että jos me luemme tämän oikeusasiamiehen raportin ja tämän mietinnön, joka meillä on tässä, niin meillä on aika hyvät välineet puuttua tähän ongelmaan ja sitten toimia sillä tavalla, että kansalliset parlamentit ja lehdistö voivat seurata, mitä heidän omat hallituksensa tekevät ja samoin myös, mitä me täällä tekemme, teemme. Mutta he tietävät, mitä me teemme. Mutta ongelmahan on nimenomaan se, että kansallinen, kansalliset poliitikot tavallaan on pidetetty ulkopuolella ja se on ongelma, mutta meillä on tässä välineet tässä raportissa. Kiitoksia edustaja Evi. Yes. Kiitoksia puhemies. Eurooppa liian usein nähdään, että kaukana kansalaisista ja kansalaiset eivät tiedä, kuka päättää mistäkin. Parlamentti, komissio, neuvosto. Ja kuten kollegat sanoivat, parlamentti tekee työtä hyvin läpinäkyvällä tavalla. Mutta yksi näistä kolmesta toimielimestä, eli neuvosto, on aina tehnyt työtä suljetuin ovin. Ja tämä on niin kuin pelattaisiin vähän pokeria, eikä näytetä kortteja toisilleen. Neuvosto tekee työtä tällä tavalla, emmekä tiedä ollenkaan millaisia kantoja pelaajilla on, siis jäsenvaltioilla. Eli kun ajatellaan tätä tilannetta, niin siellä tehdään tärkeitä päätöksiä Euroopan tulevaisuuden ja kansalaisten kannalta. Ja tässä rikotaan avoimuusperiaatteita, ja kansalaisilla on oikeus saada tietoa tehdyistä päätöksistä. Eli tämä vain vie Eurooppaa et kauemmaksi kansalaisista, ja toivottavasti tämä nyt ei sitten aiheuta peruuttamaton vahinkoa Euroopalle. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten vielä komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitos. Haluaisin aloittaa kommentoimalla, että tämähän ei koske komissiota kommentoida neuvoston sisäisiä menettelyitä. Komissio on kuitenkin aina ollut sitoutunut siihen, että se vahvistaa avoimuutta demokraattisessa prosessissa ja tämä on jaettu vastuu. Komissio astui virkaansa sitoutuen vahvistettuun avoimuuteen. Esimerkiksi komission jäsenet, heidän kabinetteissa ja pääjohtajat tapaavat eh, esimerkiksi lobbareita vain, jotka ovat tässä avoimuusrekisterissä. Me olemme sitoutuneet eh, tähän myös parlamentin ja neuvoston kanssa ja toivomme, että kaikki toimielimet toimisivat näin niin, että me saisimme tämän avoimuusrekisterin pakolliseksi lobbareille. Ja eh, esimerkiksi myös komissiojäsenten kulut ovat avoimia ja me olemme myös hyväksyneet uusia sääntöjä asiantuntijaryhmissä, jotka liittyvät vahvempaan ja laajempaan avoimuuteen. Samoin olemme parantaneet pääsyä asiakirjoihin liittyen käynnissä oleviin kauppaneuvotteluihin, samoin kuin Brexit-neuvotteluihin. Komission ehdotuksen pohjalta tämä parlamentti ja neuvosto olivat samaa mieltä meidän kanssamme uudessa toimielinten välisessä sopimuksessa paremmasta lainsäädännössä, jossa on mukana myös parempi avoimuus lainsäädäntöprosessissa. Samoin kuin tähän tulee mukaan myös kolmikantaneuvottelut ja sen lisäksi sovittiin myös, että parannetaan tiedottamista suurelle yleisölle. Kuten mietinnössä sanotaan, työ jatkuu kaikkien kolmen toimielimen toimistoissa ja mehän olemme myös sopineet, että me perustamme uudenlaisen portaalin, joka tulee olemaan käyttäjäystävällinen keino ähm, ei-asiantuntijoille seurata lainsäädäntöprosesseja. Hyvin paljon informaatiota on tällä, tässä portaalissa jo saatavilla. Paljon informaatiota on jo olemassa, mutta sitä ei aina ole helppoa löytää, jos ei tiedä, mistä se löytyy. Ja tämän portaalin tulisi muuttaa tätä jos joko parlamentti tai neuvosto haluaa julkaista lisäinformaatiota kuin se, mitä me olemme julkaisseet, niin tämä on looginen paikka, johon sen informaation voisi julkaista. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu päättyi tähän ja äänestys toimitetaan tänään. Ja sitten tervetuloa komission jäsen Malmström, joka juuri tuli paikalle seuraavaa kohtaa varten. Eli keskustelemme ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista. Ensimmäiseksi Azerbaidžan ja erityisesti Mehman Huseyunovin tapaus. Ja pyytäisin, että Rebecca Harms käyttää ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kollegin auch, äh, in... Huomenta, komission jäsen. Toivottavasti myöskin Azerbaidžanissa seurataan tätä keskustelua. Azeri Daily nettisivustolla eilen luin artikkelin ja minä ja muut kollegat saimme päällemme syytöksiä me olisimme valmistelemassa vallankaappausta Azerbaidžanissa. Ja näiden toimittajien pitäisi ehkä puhua kansanmeenä, kun kirjoitetaan jotain tällaista. Ja kun ajatellaan Euronest-kollegoita Azerbaidžanista, niin he voisivat puhua kanssani. Tähän minä pyrin ennen kuin tämä päätöslauselma laadittiin, mutta se ei ikävä kyllä onnistunut entinen kollegani Fuad Muradov on nyt ministeri Azerbaidžanissa ja hän tietää varsin hyvin, että kun ajatellaan Euronestia, niin olen aina pyrkinyt siihen, että meillä on hyvät ja luottamukselliset suhteet kansanedustajien välillä. No miksi nyt meillä on tämä asia kiireellisten asioiden joukossa? Me olemme huolissamme Mehmet Husenovin kohtalosta. Joulukusta lähtien hän on ollut nälkälakossa. Se johtuu siitä, että häntä on uhattu sillä, että ennen kuin hänen kaksivuotinen vankeutensa päättyy, niin häntä saatetaan syyttää uudelleen ja hän saattaa saada 5-7 vuoden tuomion ennen kuin hänen ensimmäinen vankeusrangaistuksensa päättyy. Tämä ei ole mikään ainutlaatuinen tapaus. Kansalaisyhteiskunta, foorumi Euronestissä on todennut meille, että tämä nyt on viides kerta, kun sama kuvio toistuu. Ja me olemme huolissamme Husenovista ja siksi tämä asia on nyt otettu esityslistalle. Kaikki parlamenttien poliittiset ryhmät vetoavat nyt Azerbaidžanin hallitukseen. Päästäkää Mehmet Hussein vapaaksi ja vetoamme nyt tuomareihin, jotta he eivät taas toimisi tällaisella lavastetulla tavalla. Mehman on puhunut Eurooppa, Euroopan neuvostossa korruptiosta ja siksi hänet heitettiin vankilaan. Hän ei käsitellyt pelkästään Azerbaidžanin ongelmia, vaan myöskin esimerkiksi Saksassa ja Italiassa olevia korruptoituneita poliitikkoja. Ja siksi on ihan oikein, että Euroopan parlamentti vaatii hänen ehdotonta vapauttamistaan. Kiitos. Kiitos sitten edustaja Korao. Thank you, Mr. Chairman. Good morning. Kiitos puhemies. Huomenta komission jäsen. Vaikuttaa siltä, että Aliefillä ei ole enää minkäännäköisiä estoja. Viesti on hyvin selvä. Kukaan ei saa julkisesti tuoda esiin julkista korruptiota. Ja Mehman Huseinovin tapaus on hyvin selvä. Bloggari, toimittaja, poliisi on jo kiusannut vuosia häntä, on, hänet on heitetty vankilaan keksityillä syytteillä poliittisin perustein. Tällä tavalla halutaan vaientaa ihmisoikeuksien ääni. Jos sen sijaan, että tutkittaisiin herra Useinovin kohdistuneita väärinkäytöksiä, niin tehtiin ihan muuta, jotka kohdistettiin häneen. Mutta mitä voi odottaa maalta, joka on 163-180 maasta maailman lehdistön vapausindeksissä, jossa monet heitetään vankilaan, mikäli he eivät suostu esimerkiksi lahjuksiin tai muihin. Maassa pitäisi perustaa hallitus, joka toimii oikeusvaltion periaatteella demokraattisesti. Minusta näiden asioiden ei pitäisi olla vain paperilla, joten tulevissa sopimuksissa parlamentin kanssa e, ei pitäisi tehdä sopimuksia, minkäännäköisiä sopimuksia, mikäli tilanne ei muutu. Ja sen vuoksi vaatimme myös, että poliittiset vangit eh, vapautetaan välittömästi ja tämä tulisi olla prioriteetti EU ja Azerbaidsanin välisissä suhteissa. Ja sen vuoksi vetoamme myös Afganistanin eh, Azerbaidžanin eh, viranomaisiin, että he hylkäävät kaikkien näiden toimittajien syytteet. Jos me emme näin toimi, niin me luovumme jälleen kerran omista periaatteistamme. No, Edustaja Puhemies. Lähes kaksi vuotta on kulunut siitä, kun Mehmad Husenov tuomittiin kahden vuoden vankeuteen tekaistetuilla syytteillä. Hän on bloginpitäjä, joka on tutkinut korruptiota valtaapitäjien piirissä, ja hän on, on aina uskottu, että tämä tapaus on poliittisesti motivoitu. Pian hänet ollaan vapauttamassa, ja viranomaiset haluavat nostaa uusia syytteitä, jotta hän pysyisi vankilassa vielä 5-7 vuotta – Tämä ei ole mitenkään yksittäistapaus. Pelkästään tässä kuussa on ollut viisi muuta vastaavaa tapausta ja uusia syytöksiä esitetään niitä vastaan, jotka ovat pääsemässä pois vankilasta. Tämä ei kuitenkaan ole mikään yllätys, koska Azerbaidžanin historia lehdistönvapauden osalta on surkea. Sehän on siellä 100, 165, kun on tutkittu maailman lehdistön vapautta. Se on yksi maailman huonoimpia. On hyvä, että tämä asia on saatu esille tänään parlamentissa, varsinkin koska hänellä on vankeus, on, äh, terveysongelmia ja hän on nälkälakossa. Meidän pitää vaatia, että hänet vapautetaan välittömästi ja että häntä vastaan ei nosteta Azerbaidžanissa uusia syytteitä. Sehän on itäisen naapuruuden maa, jonka kanssa Euroopan unionille on hyvät suhteet. Domnul Urban Crespo. Edustaja Urban Crespo, kolme minuuttia. Kiitos puhemies. Azerbaidsanissa eh, korruptio ei ole mikä tahansa ongelma. Se on pysyvä eh, ongelma, se pitäisi tuoda ilmi, ja ne, joita tuovat sen ilmi, heidät vangitaan ja heitä kidutetaan. Tämä on tilanne, josta nyt puhumme täällä tänään. Mehman Huseinovista, joka on jo kaksi vuotta osannut kahden vuoden vangitsemisen. Hänet, hänet nyt voidaan vangita uudestaan seitsemäksi vuodeksi 2017. Huseinov hän käynnisti kampanjan korruptiota vastaan ja hän sanoi, että hallitseva eliitti Azerbaidsani harjoitti korruptiota. Tämä, e, tämän pitäisi olla sen syyn, että meidän Tämä on rahanpesua ja eurooppalaiset ostavat, noita, ostavat eurooppalaisia luksustuotteita. Tämä on systemaattista ihmisoikeuksia, rikkomuksia ja tämä korruptio vaikuttaa siihen, että sillä voidaan ostaa poliitikoja ja lehtimiehiä myös Euroopassa, jotta ei kritisoida vallassa olevaa presidenttiä. Jos ihmisoikeuksia rikotaan jatkuvasti, niin halutaan vain antaa myönteinen kuva Azerbaidsanista. Tällä tämä kutsutaan usein kaviaridiplomatiaksi. Yksi näistä viranomaisista eurooppalaisista Ruotsista oli Pedro Gramon, jonka piti luopua omasta Euroopan, Euroopan neuvoston paikastaan, koska hän joutui tämän skandaalin keskelle. Tämä korruptio on myös endemistä, myös hänen puolessaan EPPssä. Hän on, ollut, hän on myös Espanja, hän on yhä Espanjassa senaattorin. Korruptio mahdollistaa myös suuret hankkeet. Siinä hyödynnetään luonnonvaroja. Se on erittäin tärkeää että myös Euroopalle, kun se etsii vaihtoehtoja esimerkiksi energiansaannille, kun ei Venäjältä se enää toimi. Tämä päätöslauselma on erittäin tärkeä. Azerbaidsan on alkuperänä, kun puhutaan kaasuputkista ja öljyputkista. Meidän muistaa, että sieltä tulee tuhansien kilometrien pitkäinen öljyputki Eurooppaan. Meidän pitää ajatella myös tätä, että kymmenen vuotta sitten tämä kampanja käynnistettiin Euroopan neuvostossa ja haluttiin puhdistaa Azerbaidsanin maine. Meidän täytyy ajatella, miten Etelä-Kaukasian käytävään osallistutaan Euroopan toimesta. Ei ole minkäänlaista halua no, noudattaa ilmaisunvapauksia Azerbaidsanin kansalaisille. Me haluamme muistaa, että tämä parlamentti on hyväksynyt assosiaatiosopimuksen äh, maan kanssa samanaikaisesti, kun maassa on poliittisia vankeja. Me kuitenkin jatkamme, toivomme jatkuvasti, toivottavasti tehdään asianomaisten viranomaisten toiminnasta tutkimusta hän vuoden 2017 vangitsemisesta, että tämä niin sanottu di- kaviaridiplomaatia loppuisi. Me olemme myös todenneet, että Espanjan viranomaiset voisivat käyttää kaikkia mekanismeja, jotta ne voisivat paljastaa Pedro Agramonin espanjalaisen senaattorin, miten hän on myös osallistunut tähän skandaaliin ja hänen pitäisi luopua senaattorin paikasta. Tämä on myös Euroopan unionin ulkopolitiikkaa, mitkä päämäärät ja tavoitteet siinä sillä on. Sen pitäisi sen pitäisi ryhtyä todellisiin toimenpiteisiin ja selkeisiin toimenpiteisiin tämän kaltaista korruptiota vastaan. Okei, okay, minuuttia. Edustaja Saake, kolme minuuttia. Thank you very much, President. Kiitos puhemies ja hyvää huomenta komission jäsen ja kollegat. On todella ikävää, että me täällä jälleen kerran puhumme heikentyvästä ihmisoikeustilanteesta Azerbaidžanissa presidentti Alievin ja varapresidentti Alievin vaimon johdolla ihmisoikeusaktivistit, äh, kuten Mehman Huseinov, jotka ovat tuoneet esiin esimerkiksi korruptiota, heidät äh, vangitaan ja heitä kidutetaan ja äh, siellä rikotaan kansalaisyhteiskuntaa jatkuvasti ja siitä huolimatta Euroopan unioni teki kumppanuussopimuksen Azerbaidžanin kanssa. Meidän täytyy todellakin kyseenalaistaa äh, ehdollisuutta ja käyttää sitä myös, koska ei voi olla mitään tekosyytä olla ottamatta huomioon tilanteita. Monet ovat maininneet tämän. Azerbaidžan on 163. 180 maasta vuonna 2018 maailman lehdistövapauden indeksillä. Tämä on järkyttävän matala äh, tila ja tällä hetkellä nähtävästi ainakin kymmenen toimittajaa on vankilassa, mutta myös monia nettisivustoja ja blogeja on blokattu ja jotkut maan älykkäimmistä ihmistä ovat jo lähteneet, koska heidän vapauttaan rajoitettiin ja heidän perheitään häirittiin. Ja me olemme myös nähneet esimerkiksi, mitä Hadiza Islam meillä on saanut sakon, joka on lähes kymmenen kertaa maailman, maan vuosiansioista, osoittaa minkälaista painostusta toimittajiin ja lehdistöön kohdistetaan, mutta myös oppositio, kansalaisjärjestön johtajat ja muut. Kaiken kaikkiaan ihmisoikeus- ja vapaustilanne on huono. Vankeutta, vainoa, sakkoja ja muuta. Ja äh, Azerbaijan on kuitenkin allekirjoittanut tämän Euroopan ihmisoikeussopimuksen. Joten kun me katsomme nyt uutta sopimusta EUn ja Azerbaidžanin välillä, on hyvin tärkeää, että me vahvistamme oman sitoumuksemme suhteellisuut, ehdollisuuteen tässä, näissä kumppanisopimuksissa, eli ne riittyvät demokraattisesta kehityksestä, oikeusvaltion kunnioituksesta, ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien kunnioituksesta. Niiden täytyy olla sopimuksen keskiössä, eikä meidän tulisi niitä heikentää. Ja sen lisäksi ne tulee hyväksyttää myös täällä parlamentissa. Eli kun katsotaan uudistettua kumppanuussopimusta ja koskapa ihmisoikeuksia poljetaan systemaattisesti, niin me odotamme, että komissio ja korkea edustaja Mogherini tuomitsevat ihmisoikeusrikkomukset Azerbaidžanissa mahdollisimman voimakkaasti ja liittyvät joukkoomme vaatimaan opposition ja poliittisten vankien ja lehdistön vapauttamista vankilasta. Doamna Gomes, două minute. Kiitos sitten Gomes, kaksi minuuttia. When we talk about... Kun puhutaan ihmisoikeuksista ja oikeusvaltioperiaatteesta ja siitä, että se on toimintamme pohjana, ja myöskin kun olemme yhteyksissä kolmansiin maihin, ja mehän neuvottelemme tällä hetkellä sopimuksesta Azerbaidžanin kanssa, niin tämä ei ole pelkkää retoriikkaa. Komission jäsen Malmström, teidän tehtävänne on varmistaa, että tämä toteutuu. Ja kun ajatellaan Azerbaidžanin tapausta, niin sehän on skandaali. Se, mitä siellä on tapahtunut. Ja Mehmed Husenovin tapaus osoittaa tämän, mutta voitaisiin ottaa esille muitakin aktivisteja, kuten Kaji Ichmailova tai Irmail Medelova tai Afgan Mukhtardi, joka kidnappattiin Georgiassa ja hänet tuotiin Azerbaidžaniin, jossa häntä sitten kidutettiin vankilassa. Ja miksi? Siksi, että nämä rohkeat ihmiset uskaltavat puhua korruptiosta, joka riivaa tätä hallintoa. On todella kammuttavaa, että kaikista näistä periaatteista huolimatta ihmiset, jotka ehdottivat parlamentilla, että annetaan suostumus, niin toivatkaan sitten päinvastoin. Meidän on pidettävä kiinni näistä periaatteista ja meidän täytyy hiukan arvioida, mikä on tilanne. Ja tilanne on se, mitä, mistä kollegani ovat puhuneet. Ja Mehmed Husenovin tapaus osoittaa, kuinka näitä ihmisiä painostetaan ja kidutetaan. Tällä viikolla yksi kollegoista, Nikolai esitti meille kirjeen, joka hänet oli pakoitettu kirjoittamaan. Koska jos luette tämän kirjeen, niin se muistuttaa minua kirjeistä, joita kirjoitettiin oman maanen Salazarin diktatuurin aikana tai esimerkiksi Romanassa Ceausescun diktatuurin aikana. Siinä aikana kaikki on hyvin, jotta me emme hyväksyisi päätöslauselmaa, joka tänään hyväksytään. Ja kuten Miguel Urban Crespo mainitsi, niin korruptio siis tämähän liittyy myöskin Euroopan parlamentin toimintaan, ja se koskee myöskin tämän parlamentin poliitikkoja, kuten nähtiin vuonna 2013. Me emme voi hallista, että tämä jatkuu. Kyse ei ole pelkästään Azerbaidžanista tai niistä, että suojellaan ihmisoikeusaktivisteja, vaan kyse on Euroopan unionista. Äh, doamna Zovko 4 minuute 30. Seuraavaksi edustaja Zovko poštovani predsjedavajući poštovana povjerenice uvažena povjerenice na početku bih željela zahvaliti kolegi. komission jäsen heti aluksi haluaisin kiittää kollegoita eh, näistä neuvotteluista Mehman Huseinovin kanssa. Minä olen EPPn eh, varjoesittelijä Azerbaidžanista ja EPPn neuvottelija tästä päätöslauselmasta ja minusta tässä päätöslauselmassa painotetaan, miten tärkeätä bilateraaliset suhteet EUn ja Azerbaidžanin välillä on. Meidän täytyy kiinnittää enemmän tärkeyttä tähän uuteen kumppanuussopimukseen ja siihen, että siellä kunnioittaa ja siihen, että tässä uudessa sopimuksessa ihmisoikeudet ja oikeusvaltion periaate on sopimuksen keskiössä. Mehman Husenova, toimittaja ja bloggari, tuomittiin vankeuteen sen jälkeen, kun hän julkisesti kritisoi virkamiehiä ja poliisia. Ja kaksi kuukautta ennen hänen vankeutensa päättymistä häntä on uhattu sillä, että hänen vankeuttaan pidennetään 5-7 vuodella. Päätöslausumassa vaaditaan hänen välitöntä vapauttamistaan samoin kuin ammat, ammatillista lääketieteellistä apua. Tarkoitus on nyt antaa sellainen viesti, että Euroopan unioni ei aio keskeyttää yhteistyötään Azerbaidžanin kanssa, mutta että tällä halutaan tehdä yhteistyötä ja saada aikaan muutoksia, koska unioni on ainoa, joka kykenee auttamaan tätä maata vahvistamaan ihmisoikeuksia. Vetoan kaikkien oman tunnan vankien vapauttamisen puolesta. EU täytyy pitää kiinni omista periaatteistaan, nimittäin puhevapaus, sananvapaus kaikissa maissa, joiden kanssa se tekee yhteistyötä. Ja EU täytyy vaatia myös, että kaikkia näitä oikeuksia kunnioitetaan näissä maissa tätä vaatimusta ei saa käyttää selektiivisesti. Tämä päätöslausema on hyvä, koska se varoittaa Azerbaidsania varsinkin esimerkiksi puhevapauden alalla. Ja tämä 163-180 lehdistön vapausindeksissä on hyvä merkki tästä, äh, esimerkki tästä. Kauhean rasittava rele. Ja meidän on autettava Mehman Husseinovia ja hänen vapauttamistaan. Vaadin myös, että kaikki poliittiset vangit ja tunnon ja vakaumuksen perusteella vangitut vapautetaan. Kumppanuus maiden kanssa tehtävän yhteistyön tulee perustua ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin. Niistä ei voi edes neuvotella. Miksi? Äh, tämän täytyy olla perusta kolmansien maiden kanssa tehtäviin sopimuksiin. Tämän puolesta meidän on puhuttava ja tämän puolesta minä taistelen niin kauan kuin meppinä olen. Kiitos. Sitten edustaja Stetina puolitoista minuuttia. Kiitos Kiitos paljon puhemies. Hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät edustajat. Me tuomitsemme tämän Jusenovin vangitsemistuomion muiden aktivistien kanssa. Minä haluaisin myös muistuttaa teitä Alkan Muhtainin tapauksen, joka sai myös tuomion hallitusta kritisoivat ihmiset ovat osoittaneet, kuinka laajalle Azerbaidsanin valta on levinnyt maan rajojen ulkopuolelle. Tästä on esimerkkejä paljon. Muhtan Ustajinov, hänet vangittiin sen, koska hän, ja hän joutui kidutuksen alaiseksi. Interpol on myös jatkanut tapausten tutkimista. Mutta joka kerta on enemmän ja enemmän näitä vangitsemistapauksissa tapauksia, joissa halutaan tukahduttaa poliittisten vatustajien äänet. Ja sanotaan, ja kuten sanoin äsken, että Interpol ei puutu asioihin silloin, kun on kyse maan sisäisistä asioista. Interpol on käytännössä katsoen kieltäytynyt toimimasta – myös euroedustajat ovat olleet kiinnostuneita tästä kysymyksestä, mutta sekään ei vaikuttanut Interpolin toimintaan. Yksi väylistä, miten voisimme auttaa aktivisteja, olisi kansalaisjärjestöt. Kiitos paljon. Edustaja Post, kaksi minuuttia. Good morning. Kiitoksia puhemies. Huomenta komission jäsen ja kollegat. Tämä on kolmas kiireellinen päätöslausumaesitys, joka liittyy Azerbaidžanin ihmisoikeusrikkomuksiin tällä kaudella. Nyt Azerbaidžanin hallituksen täytyy tosiaan suhtautua vakavasti vaatimuksiimme. Vaadimme, että Mehmed Husenov vapautetaan välittömästi, samoin kuin kaikki muut ihmisoikeusaktivistit, poliittiset vastustajat, korruption vastaiset toimijat, riippumattomat bloginpitäjät ja toimittajat Azerbaidžanissa. Näitä ihmisiä on pidätetty ja heitä on kidutettu vankilassa, koska he harjoittivat sananvapauttaan ja kritisoivat hallitustaan. Se ei ole rikos. Eli haluaisin Azerbaidžanin hallinnolle sanoa, että kyse on oikeudesta. Jotkut näistä ihmisistä ovat jopa kymmenen vuoden vankeusrangaistuksen saaneet vain siksi, että he ovat tutkineet tai protestoineet hallituksen korruptiota vastaan. EU ei voi pysyä vaiti samalla kuin mediaa ja sananvapautta sorretaan Azerbaidžanissa. Me emme hyväksy kidutusta, mielivaltaisia pidätyksiä ja seksuaalivähemmistöjen ja ihmisoikeusaktivistien kaltoinkohtelua. Jos näihin vaatimuksiin ei suostuta, EUn täytyy ryhtyä toimiin esimerkiksi sanktioihin vastuuhenkilöitä vastaan. Euroopan komission ja muiden elinten pitää keskeyttää kaikki rahoitus Azerbaidžanin valtion rakenteille, yrityksille ja yhteisyrityksille. Mulțumim. Ehm, domnul Karim. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Karim, puolitoista minuuttia. Mr. President, Madam Commissioner. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat, Etelä-Kaukasuksen valtuuskunnan puheenjohtajana me olemme nähneet eh, hyvin paljon muutoksia suhteessa Azerbaijaniin. Kuukausi kuukauden ja vuosi vuoden jälkeen kaikki se edistys, mitä on saatu aikaiseksi, eh, jotta saataisiin hyvä suhde Azerbaidžanin ja EU-välille, on nyt eh, valumassa kuiviin. Euroopan unioni, joka on demokratian, puhevapauden, sananvapauden ja demokratian veturi ei saisi sulkea silmiään tältä koskaan, huolimatta siitä, äh, miten hienoa äh, edistys kansainvälisissä sopimuksissa olisi ollut, niin me emme saa hylätä äh, niitä yksilöitä, joita nämä sopimukset on tehty hyödyttämään. Tässä päätöslauselmassa, joka meillä on edessämme, sanotaan, että meidän parlamenttimme on vahvistettava viestiään ja kehotettava komissiota ja ulkosuhdehallintoa vaatimaan Azerbaidžania antamaan kunnollista suojelua näille ihmisille, joita syytetään rikoksista ja että he saavat laillista tukea, lääkärin hoitoa, saavat tavata perheitään ja niin edelleen. Kaikki tämä on mainittu tässä päätöslauselmassa. Ja äh, nämä suhteet, joita olemme rakentaneet Azerbaidžanin, ovat jo tuottaneet hedelmää. Ja EU-valtuuskunta äh, saa äh, käydä vierailemassa herra Hussanovin ja se on jo ehkäpä positiivista. Ja ihan lopuksi vielä kollegat, meidän suhteittemme täytyy aina heijastella meidän arvojamme, mutta samalla lailla niin meidän täytyy myös kunnioittaa meidän kumppaneitamme. Kiitos. 2 minuuttia 30 sekuntia. Kiitos, tämä Nikolai, kaksi ja puoli minuuttia. Inten kalitata mea de Kiitoksia, puhemies. Euroopanin Azerbaidž esittelijänä, Azerbaidžanin esittelijänä haluaisin todeta seuraavaa. Meillä on ollut kolme päätöslausumaesitystä, jossa on puhuttu ihmisoikeustilanteesta. Mietintö, joka tai EUn suhteet Azerbaidžaniin ovat kehittyneet myönteisesti ja olemme valmistelemassa kumppanuussopimusta. Tämä on hyvä mahdollisuus käydä nyt vakavaa keskustelua siitä, miten nämä EUn Euroopan parlamentin toimet ovat tepsineet kolmannen maan suhteen. Me olemme toimineet asiassa vilpittömästi ja yritämme käydä viranomaisten kanssa rakentavaa vuoropuhelua. Ja täytyy pitää mielessä myös se, että olemme onnistuneet, kun ajatellaan ihmisoikeuskysymyksiä, kuten Domatovin tapaus osoitti. Ja olemme yrittäneet ratkaista asioita konflikt, konfliktittomalla tavalla. Euroopan parlamentti on toiminut myöskin diplomaattisesti ja käynyt jatkuvasti vuoropuhelua. Ja 146 ihmistä on tämän ansiosta vapautettu. Ja se on hieno asia. Nyt olemme tarkastelleet näitä syytöksiä vähän tarkemmin. Ja Radio Free Europein tilanne samanaikaisesti. Olen saanut tästä tilanteesta hiukan lisätietoja ja viranomaiset ovat tehneet tästä virallisia lausuntoja ja heiltä saimme kuulla, että yhtä tarkastajaa vastaan hyökättiin väijytystilanteessa. Ja Husanuv on nyt ollut nälkälakossa ja tämäkin on vahvistettu. Eli kollegat, kun laadimme päätöslauselman, joka liittyy ihmisoikeuksiin kolmannessa maassa, EUn ulkopuolella, ennen kaikkea meillä pitää olla selkeät asiakirjat. Meidän täytyy kuunnella kaikkia osapuolia, koska sehän on osa demokraatian henkeä, eikä meidän pidä antaa enemmän painoarvoa yhdelle tiedonlähteelle toisen kustannuksella. Maailmassa on paljon vääriä tietoja ja huhupuheita. Eli tätä sääntöä meidän täytyy soveltaa, koska muuten se saattaa haittaa hallaa diplomatialle. Sitten hautalla. Anteeksi. Ateli onkin sininen kortti Analta. Hyväksyttekö sen? Selvä. Anna, ole hyvä. Uh, Madam Nikolai. Edustaja Nikolai, oletteko te samaa mieltä siitä, että ei ole millään muotoa hyväksyttävää, että Azerbaidžanin hallitus ostaa Euroopan ää, laisia poliitikkoja, joka esimerkiksi Pedro joka on nyt Espanjassa ilman, että mitään on tutkittu. Hän on nyt senaattorina Espanjassa. Tämä on todellakin haitallista eurooppalaisten poliitikkojen uskottavuudelle ja eurooppalaisille toimille, mikäli poliitikkoja äh, voidaan ostaa, kuten esimerkiksi Aliefin kaltainen presidentti ostaa. Niin. Mulțumesc, Ana. Sunt absolut... Kiitoksia, Ana. Olen kanssasi täysin samaa mieltä. En nyt tiennyt, mikä tämä Espanjan poliittinen tilanne on. Kuulin tästä nyt ensimmäistä kertaa. Toivottavasti tämä asia selviää. Ja toivottavasti kyse ei ole pelkästään syytöksestä politi- poliitikkoa kohtaan. Sitähän ei voitaisi, voitaisi hyväksyä, mutta meidän täytyy äänestää sen pohjalta, joka liittyy myönteisiin menettelyihin. Eli tätä miestä ei pitäisi vangita – Euroopan parlamentin täytyy tehdä jotain konkreettista kansalaisille. Ah, no, sorry. Anteeksi, edustaja Hautala. Olkaa hyvä. Two minutes. Kaksi minuuttia. Um, this very uh, important... Puhemies, tämä hyvin tärkeä ja ylpeä uh, kansa uh, vietti satavuotis itsenäisyyttään vuosi sitten – ja mitä tapahtui? Tämän seremonian yhteydessä neljä järjestöä, järjestön edustajaa pidätettiin. Tämä on maa, joka haluaa tulla tärkeäksi toimijaksi kansainvälisellä kentällä – ja joka haluaa läheisemmät suhteet EU-hun, se on myös maa, jonka on taattava suojelu kansalaisille, eikä vaikuta tältä. Minun isoäitini oli, tai syntyi Bakussa 1916 ja hän täyttää sitä kolme vuotta tammikuussa. Ja hän kertoo ma- mahtavia tarinoita lapsuudestaan Azerbaidžanissa. Meidän täytyy olla tietoisia, että samaan aikaan kun EU vahvistaa sopimuksellisia suhteitaan Azerbaidžaniin, niin Azerbaidžan ikävä kyllä kääntää selkänsä useimmin kansainvälisille sitoumuksille OECDssä, Euroopan neuvostossa ja eikä ole ollenkaan turhaa, että monet ovat hyvin vakavasti huolissaan tilanteesta. Tällä hetkellä Eh, esimerkiksi herra Husseinovin tilanteesta. Ja meidän Euroopan parlamenttina täytyy todellakin vedota komission ja ulkoasian hallintoon, että ne tekevät parhaansa. Eh, koskapa eh, Azerbaidžanin hallitus haluaa läheisemmät suhteet EUun, heidän täytyy välittömästi vapauttaa poliittiset vangit, mukaan lukien Mehman Husseinov. Kiitoksia. Sitten Castaldo ei taida olla paikalla. Edustaja Colombier, kaksi ja puoli minuuttia. Oui, monsieur le président. Niin, hyvä puhemies. Meidän torstaimun istunnoissamme, jossa puhutaan hyvästä puhtaasta tunnosta on otettu nyt esille Mehman Husseinovin tapaus. Hän on toimittaja, hän on saanut kahden vuoden vankeusrangaistuksen, kun lähti paljastamaan Alievin autoritaaristuksen hallituksen toiminta. Kyllä se on autokraattinen hallitus, mutta kun, miten EU toimii tämän hallituksen kanssa? 16. marraskuuta 2016 neuvosto antoi neuvottelumandaalin globaalia sopimusta varten Azerbaidsanin kanssa solmittavaksi. 7. helmikuuta 2017 neuvottelut käynnistettiin sen jälkeen, kun presidentti Aliyev oli käynyt Brysselissä 11. tammikuuta 2018, hyväksyttiin uudet kumppanuusperiaatteet ja haluttiin myöskin löysätä viisumi, viisumien myöntämistä. Ei minkäänlaista, minkäänlaista vastausta, ei, mink- tässä on nyt lähdetty taistelemaan Venäjää vastaan. Tämä on ehkä uutta alkua kylmälle sodalle, mutta tässä kysyy siitä politiikasta, miten halutaan sovittaa yhteen tämän maan tavoitteet Euroopan mantereen kanssa. Kuten minä äsken sanoin, halutaan saada yhä tiivimmät suhteet Bakun hallituksen kanssa. Me tiedämme, että siellä on te, teke, mm, jo putki on rakenteilla EUn ja Azerbaidsanin kanssa, mutta kun on kyse Tämän pitäisi kuitenkin tapahtua Venäjän kanssa solmitun sopimuksen kautta, kun on kyse energiahuollosta. Jos me haluamme vesivoimaa, niin me, siinä ei saisi kyllä loukata kenenkään oikeuksia. Jotkut kollegat, kuten Nikolai, on, on ollut Euroopan parlamentin mietinnön laatijana tästä uudesta sopimuksesta Euroopan ja EUn ja Azerbaidsanin kanssa. Hänen pitäisi paneutua tähän enemmän. Luin ranskalaisesta lehdestä, jossa ei haluttu ottaa esille erästä toista ihmisoikeusrikkomusta esille Azerbaidsanissa. Onko se Juni Safarovista? Tässä artiklassa puhut, artikkelissa lehdessä puhuttiin Azerbaidsanilhaista kuin joka ei ole mikään muu kuin hallituksen epävirallinen järjestö. Mitä ALDE-ryhmä on tästä mielestä, mielessä, mitä ALDE tästä on mieltä? Tässähän ei ole mitenkään kyse demokratiasta. Me emme unohda myöskään Armenian vuoristokarabahin marttyyrikansaa, joka on joutunut Bakun hallituksen uhriksi. He ovat todellisia kumppaneita EUn kanssa, Armenian kanssa on meidän kumppanimme. Me emme saa enää olla vain rauhallisia o hyvän oman tuntomme kanssa. Meidän pitää saada tämän hallituksen toiminta loppumaan. Kiitos, Shogor, kaksi ja puoli minuuttia rights abuses Kiitoksia. Azerbaidžanissa ihmisoikeusrikkomukset ovat hyvin yleisiä. Amnesty Internationalin mukaan maassa on tällä hetkellä yli sata poliittista vankkia ja hallinto myöskin valvoo hyvin tiukasti tiedotusvälineitä. Vangitun bloginpitäjän veli on todennut, että kaikki tunnetut ihmisoikeusaktivistit ja toimittajat ovat vankilassa vähintään vuoden tai kaksi. Ja Azerbaijanissa on uusi trendi, jos, jolla viranomaiset nostavat uusia syytteitä niitä vankeja vastaan, joiden vankeusrangaistus on päättymässä. Näitä tapauksia on ollut jo viisi viime kuukausina. Azerbaidžan on yrittänyt suojautua länsimaiselta kritiikiltä esiintymällä alueellisena kumppanina sodassa terrorismia vastaan ja se on myöskin ollut Euroopan kumppani, kun se pyrkii vähentämään riippuvuuttaan Venäjän kaasusta. Mutta tiedetään myöskin, että länsimaisille diplomaateille ja virkamiehille on annettu kalliita lahjoja, jotta voitaisiin vähentää kritiikkiä maata kohtaan. EU pitää lähettää selkeä viesti siitä, että oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet ja perusvapaudet ovat hyvin tärkeitä ja nämä asiat pitää ottaa uuden EUn ja Azerbaidžanin välisen sopimuksen ytimeen. Tällä hetkellä vaadimme, että Husenov vapautetaan välittömästi ja ehdoitta ja että viranomaiset luopuvat uusista syytteistä häntä vastaan. Ja meidän täytyy myöskin vaatia, että välittömästi ja ehdoitta vapautetaan kaikki poliittiset vangit, toimittajat, ihmisoikeusaktivistit ja muut kansalaisyhteiskunnan toimijat. Kiitos. Mulțumim, doamna Grappini Kiitos. Seuraavaksi Grappini, kaksi minuuttia. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, stimați colegi. Kiitos komission jäsen, naiset ja herrat. Ihan alusta haluaisin sanoa, että tämä on ehdottoman välttämätön päätöslauselma. Ja meidän tulee todellakin tarttua tähän Azerbaidžanin hallituksen ihmisoikeusrikkomuksiin. On kuitenkin tärkeää myös ylläpitää vuoropuhelua Azerbaidžanin kanssa, ei vain ihmisoikeusrikkomuksista, vaan myös esimerkiksi terrorismin vastaisessa sodassa eh, ja ihmisten manipuloinnissa siihen mukaan. Azerbaidžan eh, hän on Euroopan neuvoston jäsen ja sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Me olemme nähneet nyt, että siellä on paljon ongelmia esimerkiksi liittyen lehdistönvapauteen ja Euronestin täytyy tähän nyt paneutua. Minä olen Euronestin jäsen. Tämä on huolenaihe, johon meidän on puututtava. Meidän on kehitettävä itäistä kumppanuutta, mutta jotta me voimme sitä tehdä, niin kaikkien kumppanimaiden täytyy myös ymmärtää, miten tärkeää on nähdä esimerkiksi tämänpäiväinen päätöslauselma, joka on hyvin tasapainoinen. Tässä puhutaan hyvistä asioista, esimerkiksi toimittajien ihmisoikeus, aktivistien ja muiden vankien vapauttamisesta. Ja haluaisin myös painottaa, että me osoitamme tässä syyttävällä sormella valtiota, hallitusta, emme ihmisiä. Meidän on tehtävä yhteistyötä Bakun kanssa ja puhuttava näistä asioista. Minä uskon, että Azerbaidžanin sopimuksen kyllä jatkua. Kiitos, Tendemes Maakeryksymätin. Komiss- Puhemies, komission jäsen. En ole samaa mieltä tiettyjen kollegoiden kanssa, jotka yrittävät nyt yleisesti puhua ihmisoikeuksia ja yrittävät suhteellistaa asioita ja sanoi, että kuitenkin maassa on tapahtunut paljon edistystäkin. Azerbaidžanilla on eniten maailmassa painottuja blogin pitäjiä. Tämä on aika ikävä asia, mutta se ei näytä huolestuttavan presidenttiä. Noin 150 poliittista vastustajaa on heitetty vankilaan. Tänään vaadimme, että nuori aktivisti Mehmet Huseinov vapautetaan. Hän on ollut hyvin kriittinen ja hän on kritiikillään pakottanut hallitusta katsomaan peiliin. Ja tämä kuva ei ole mitenkään kaunis. Azerbaijanin kansalaiset taistelevat ekonomisen ja taloudellisten ongelmien ja köyhyyden kanssa, mutta presidentti Alievin ympäröimä poliittinen eliitti jatkaa juhlimista. Hinta, jonka Mehman on maksanut työstään, on hyvin korkea. Hänet on tuomittu kahden vangin vankeusrangaistukseen ja hän on pian vapautumassa, mutta tämä ei miellytä viranomaisia, he ovat nostamassa uusia syytteitä ja hän saa saattaa seitsemän vuoden vankeusrangaistuksen. On tärkeää, että EUn ja Azerbaidžanin suhteita vahvistetaan, mutta meidän täytyy vaatia, että maassa noudatetaan ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia ja välittömästi. Kiitos. Sitten edustaja Parker, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos puhemies. Vapaa lehdistö on välttämätön tekijä missä tahansa hyvin toimivassa demokratiassa jossa poli, jos poliitikot kykenevät toimimaan ilman valvontaa, niin silloin korruptio on hyvin mahdollista. Azerbaidžanin ansiot ovat huonot. Azerbaidžan on 163. maailman lehdistön vapausindeksinä. Ja Husenovin tapaus on surullinen esimerkki siitä, mitä tapahtuu niille, jotka haluavat paljastaa esimerkiksi korruptiota ja avata tavallaan politiikkaa kansalleen. Ja korruption kautta saadut kaikki edut ja ne paljastaneet Husenov on vaarassa monella tapaa vankilassa. Nyt on aika, että poliitikot kuuntelevat kansalaisiaan, ja eh, korjaavat epäonnistumiset demokratiassa ja antavat kunnollisen eh, vapaan lehdistön toimia. Domnu Kelly. Edustaja Kelly, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Minäkin tuomitsen Azerbaidžanin tämänhetkisen tilanteen. Hallitus on rikkonut perusoikeuksia, vapauksia ja lehdistön vapautta. Hallitus ei siedä kritiikkiä ja tämä on tuomittava. Poliittisia aktivisteja ja toimittajia on jatkuvasti syytetty ja heitä vastaan on nostettu uusia syytteitä, kun heidän vankeusrangaistuksensa on päättymässä. Kumppanuus Azerbaidžanin kanssa ja sitoumukset, joita on tehty Euroopan neuvostossa, ovat nyt heikentyneet, koska Azerbaidžanin viranomaiset toimivat tällä tavalla. Siksi vaadin, että Azerbaidžanin hallitus noudattaa kansainvälisiä sitoumuksiaan ja toimii Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suositusten mukaisesti ja vapauttaa ne, jotka on vangittu syyttä, erityisesti Husenov, josta on jo puhuttu, ja joka on ollut nälkälaakossa viime joulukuusta lähtien. Meidän täytyy varmistaa, että syytä ei pysty toimimaan näin ja että hallituksen kritiikkiä ei tällä tavalla estetä. Tämä maa on sitoutunut oikeusvaltioperiaatteeseen, demokratiaan ja ihmisoikeuksien suojeluun, ja se haluaa olla läheisissä suhteissa EUn kanssa. Kiitos. Julie Ward. Kiitoksia sitten edustaja Ward, kaksi minuuttia. The EU's position on... EUn kanta Azerbaidžanin pitäisi olla paljon tiukempi kansalaisyhteiskunta, elää hyvin vihamielisessä ympäristössä, kansalaisjärjestöjä suljetaan ja toimittajia suljetaan vankilaan. Meeman on nälkälakossa hyvin pitkällä jo ja hänen tilanteensa on huolestuttava. Häntä on myös kidutettu useaan kertaan, joten tilanne on vakava. Viimeisten kuukausien aikana nälkälakkolaisten määrä koko maailmassa on lisääntynyt huomattavasti. Heitä on Pakistanissa, Iranissa. Kaikki nämä ihmiset ovat joutuneet ottamaan tällaisia epätoivoisia askeleita. Ja sen vuoksi komission täytyykin tehdä julkinen lausunto ja vaatia Azerbaidsania välittömästi ja ehdotta vapauttamaan Mehman. EUn täytyy nimetä ja osoittaa sormella kaikki maat, jotka rikkovat ihmisoikeuksia huolimatta minkälaisia taloudellisia suhteita tämän maan kanssa sitten olikaan. Vetoan EU-hun ja jäsenvaltioihin asettamaan pakotteita ei vain presidenttiin, vaan myös hallituksen ministereille, joihin näitä ei ole toistaiseksi kohdennettu. Kiitoksia sitten menettely ilman puhujalistaa. Kaksi nimeä on listalla. Ensin Faria, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, kun puhumme tästä päätöslauselmasta, siinä hyökätään rikollista hallitusta vastaan valitettavasti. Azerbaidsanin autoritaarinen hallitus haluaa sulkea aktivistien lehtimiesten opposition jäsenten suut pidättämällä heitä täysin mielivaltaisesti ja tuomitsemalla heidät epäoikeudenmukaisesti vankilaan. Meillä on ollut jo tämän tästä maasta päätöslauselma. Nyt on jo aika koittanut sanoa liikaan liikaa. Ei ole vain kyse siitä, että vaaditaan hallitusta lopettamaan vainoamiset kansalaisyhteiskuntaa kohtaan ja avaamaan ovet vapaalle lehdistölle. Pitää myös saada edustaja Huseino, herra Huseinov vapaaksi. Mutta nyt on koittanut aika, että olisimme tiukempia ja vaativampia, kun puolustamme mielipiteen ja ilmaisun vapausta, kansalaisoikeuksien vapauksia, jotka ovat EUn toiminnan keskiössä. Hyvä komission ja sen perusoikeudet eivät ole kaupattavissa, myytävissä. Ihmisoikeusrikkomukset pitää saada loppumaan. EU pitää keskeyttää kaikki taloudellinen apu, jota osoitetaan maan diktatoriselle hallitukselle. Kiitoksia edustaja Pospisille pane předsedající eh, puhemies. Hyvä komission jäsen, minä haluan yhtyä kaikkiin niihin kollegoihin, jotka ovat eh, pyytäneet tiukempaa asennoitumista Azerbaidsanin hallituksen suhteen ja Mehman Husseinovin tapaukseen. Me haluamme oikeutta, oikeudenmukaisuutta. Ei voi kritisoida Azerbaidsania kaikesta, näin sanotaan. Näin, ja sanot, mutta siellä ei oikeusvaltio toimi lainkaan. 2017 toteutettiin uudistus joissakin juridisi, juridikaan kuuluvissa ammattikunnissa. Ja näin on vältetty tilanne, että asianajajat voisivat päästä joihinkin virkoihin. Azerbaidsanissa ei ammatti, ammatin harjoittaminen ole toimivaa. Myös tuomioistuimen jäsenet eivät ole voineet saada paikkoja, koska siellä ei ole riippumattomia tuomioistuimia lainkaan. Asianajajat eivät myöskään ole välttämättä riippumattomia. Näin he eivät pysty taistelemaan hallituksen toimia vastaan. Sen takia me kritisoimme myös tätä tehtyä uudistusta vuodelta 2017 Kiitoksia sitten komission jäsen, olkaa hyvä. Uh, Kiitos uh, puhemies, arvon naiset ja herrat. Kiitos tästä mahdollisuudesta keskustella jälleen kerran tästä tilanteesta ihmisoikeuksista Azerbaidsista. Me olemme seuranneet sitä hyvin tarkasti ja läheltä, kuten tekin, varsinkin uh, Mehmet Huseinovin tapausta. Tämä tuli meidän tietoomme jo vuonna 2017 ja silloin jo annoimme lausunnon ja haluankin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni kertoakseni, mitä me olemme viime päivinä tehneet. Euroopan unionin valtuuskunnan matkan jälkeen Bakuun EUn valtuuskunta yhdessä viiden jäsenvaltion mission kanssa vieraili Husainovin luona vankilassa – Tämä vierailu viime viikon lopulla antoi meille mahdollisuuden todeta, että hänen elämänsä ei ole välittömässä vaarassa. Hän on saanut äh, lääketieteellistä apua ja on lopettanut äh, nälkälakkonsa. Mutta me uskomme, kuten tekin, äh, että nämä uudet syytteet häntä vastaan vankilahenkilökunnan vastustamisesta ovat tekaistuja. Ja olemme myös tietoisia näiden muiden vankien nälkälakoista ja me tiedämme, että esimerkiksi punainen risti on käynyt siellä. Viime vuosien aikana EU on painottanut erityisen paljon ihmisoikeustilannetta Azerbaidžanissa. Me teemme niin poliittisessa vuoropuhelussamme maan kanssa, samoin kuin korkean tason kokouksissa EU, Azerbaidžan ali valiokunnassa. Ja viime heinäkuussa sovimme, että oikeus valtion tilanne, perusvaltiot, perusoikeudet ja demokratia ovat meidän suhteessamme keskiössä. Ja me vaadimme demokraattisia uudistuksia, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja perusoikeuksia. Me olemme täysin tietoisia siitä, miten paljon haasteita Azerbaidžanissa on ihmisoikeuksien kohdalla. Meidän mielestämme meidän pitäisi puuttua niihin vuoropuhelun kautta, samoin kuin silloin kun neuvottelemme uudesta sopimuksesta. Meillä täytyy olla avoimet kommunikaatiokanavat ja rakentaa kahdenvälistä luottamusta. Ja samanaikaisesti kun äh, teemme työtä äh, viranomaisten kanssa, teemme myös työtä kansalaisjärjestön riippumattoman lehdistön ja puolustajien kanssa. Me jatkamme perusvapauksien ja ihmisoikeuksien esille tuomista kaikissa vuoropuheluissa ja varsinkin tulevissa kokouksissa äh, Bakussa 5. helmikuuta ja tulemme seuraamaan tarkkaan Mehman Husainovin tilanteen, samoin kuin muiden ihmisoikeus taistelijoiden tilannetta. Kiitos. Doamna comisar, cu această dezbatere Kiitoksia komission jäsen. Tämä keskustelu päättyy tähän ja kuten tiedätte, äänestys toimitetaan tänään. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan. Eli keskustelu Sudanista. Ja pyytäisin, että Tanok avaa keskustelun. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. With inflation. Puhemies, inflaatioprosentti on 122 ja hallitus on leikannut eri tukia. Sudanissa on ollut paljon protesteja viime viikkoina ja se ei ole mikään yllätys. On selvää, että aluksi protestoitiin leipäjonoja ja nousevia kustannuksia vastaan, mutta siitä on nyt tullut laajempi hallituksen vastainen liike, joka on saanut tukea koko oppositiosta. Presidentti Omar al-Bashir haluaa poistaa rajat presidenttikausilta pidentääkseen näitä kausia, vaikka hän itse on ollut vallassa jo 30 vuotta, joten poliisi on vastannut hyvin brutaalisti jatkuviin mielenosoituksiin. Tämä on jo johtanut siihen, että 40 siviiliä on kuollut. Hallitus itse on myöntänyt, että 24 on kuollut ja noin 3000 ihmistä on pidätetty. Al-Bashirin on aika luopua vallasta. Hän on tämän hetken ainoa valtion päämies, jota vastaan on kaksi pidätysmääräystä, jotka kansainvälinen tuomioistuin on määrännyt. Meidän täytyy pysyä valppaina, jotta tilanne ei pahene, varsinkin kun ajatellaan turvallisuushaasteita, joita tässä osassa Afrikkaa on. Kiitos. Donna Vergia. Kiitos sitten edustaja Vergia, kolme minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitos, arvoisa puhemies. Me olemme jo hyväksyneet Sudanista muita päätöslauselmia viimeisin maaliskuusta 2018, jossa oli Selima Musamadin pidättämisestä. Toinen tuonne 2017 jälleen kerran on pidätetty hänet Sudanin viranomaisten toimesta. Mä pelkään hänen terveytensä puolesta, koska hänellä on kärsii sokeritaudista. Jälleen kerran hän on siis vangittuna ihmisoikeusjärjestöt puhuvat kahdesta tuhannesta ihmisestä, jota on pidätetty viime joulukuussa. Kymmeniä kuolonuhreja kidutuksen seurauksena. Vuodesta 2013 on järjestetty mielenosoituksia järjestelmällisesti. Ne ovat perustuneet talouskriisiin sen jälkeen, kun öljytulot hupenivat kun Sudan on osallistunut myös saanut inflaatiossa ennätyksen 120 prosenttia toinen maailmassa. Hinnat nousevat jatkuvasti. Eh, välttämättömät elintarvikkeet, hyödykkeet, hinnat ovat nousseet. Eikä tarvitse edes puhua budjetista, jossa 70 prosenttia menee sotilaskustannuksiin nimenomaan kansalaisten koulutuksen ja terveyden kustannuksella joulukuussa sen jälkeen, kun leivän hinta kolminkertaistui, mielenotukset käynnistyivät pääkaupungin ulkopuolella ulkopuolella ja ne levisivät koko maahan aivan järjestelmästä, eli myöskin Darfuriin ne ylsivät varsin nopeasti. Tämä sai poliittisen ilmeen, rauha, vapaus ja demokratia joutuivat kärsimään. Bashir ei äh, epäröi provosoida. Hän haluaa saa, saa muuttaa perustuslakia, jotta hän voisi tulla uudelleen valituksi. Hän on ollut jo 29 vuotta vallassa usean vallankaappauksen ansiosta. Kun puolustetaan ihmisoikeuksia, yliopistoihmiset, lehtimiehet ja kansalaisjärjestöt, esimerkiksi myös kongressin kansalaispuolue ja Sudanin kommunistipuolue on uskaltanut järjestää kokouksia myöskin näiden mielenosoitusten tiimalta. Myös Sudanin ammattijärjestöt ovat järjestäneet kansannousuja viikon aikana ja sen pitäisi myös tapahtua tänä päivänä Kartumissa ja muissa suurissa kaupungissa. Vaaditaan rauhaa ja muutosta. Me olemme täällä usean otteeseen tuoneet esille EUn ja Sudanin väliset sopimukset. On kyse maahanmuutosta tai terrorismin vastaisesta taistelusta. Miten voi tehdä yhteistyötä näiden viranomaisten kanssa, jotka jatkuvasti sortavat kansansa? He haluavat tulla tänne he haluavat tulla tänne paikan päälle löytämään omia kansalaisia. Me, miksi me annamme heille laitteistoa, joita käytetään Sudanin kansaa vastaan, nimenomaan ja erityisesti Darfurissa? Koko EUn rahoitusta pitää uudelleen tarkastella, jotta voimme lopettaa tämän tekopyhän toiminnan. Ja vielä lopuksi minä haluan GUE-ryhmän nimissä ilmaista solidaarisuuteni niiden puolesta, jotka tällä hetkellä osoittavat mieltä Sudanissa henkensä uhalla. Tämä Valero, Domin. Kiitos sitten edustaja Valero, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos eh, puhemies. Ajattelin jakaa puheenvuoroni kolmeen osaan. Ensinnäkin eh, rauhanomaiset protestit on sallittava. On ihan eh, ymmärrettävää ja luonnollista, että protestit eh, laajenevat, kun hallitus nostaa peruselintarvikkeiden hintaa ja taloudellinen tilanne maassa heikkenee huonosta hallinnosta johtuen. Ja sen vuoksi ää, nyt sitten nämä protestit ovat levinneet myös pääkaupunkiin kartumiin. Täytyy olla sallittu haluttua saada protestoida sitä vastaan, eh, että 29 vuotta vallassa ollut presidentti antaa jo seuraavalle mahdollisuuden. Kansainväliset järjestöt eh, ovat raportoineet eh, kuolleista, noin 25 kuolleista protestoijasta, jotka poliisi on tappanut. Sen lisäksi ei ole mitenkään hyväksyttävää, että käytetään väkivaltaa protestoivia ihmisiä vastaan ja sen vuoksi äh, esimerkiksi kansallisen tiedustelu- ja turvallisuuspalvelun NISSin täytyy noudattaa kansainvälisiä sopimuksia, mitä se ei tällä hetkellä tee. NIS on käyttänyt äh, esimerkiksi kovia äh, panoksia asettomia ihmisiä vastaan. Tätä me emme todellakaan voi hyväksyä. Kolmas asia on se, että vaalikalenteria on kunnioitettava. Maan perustuslain mukaan istuva presidentti ei voi asettua presidenttivaaleihin vuonna 2020. Mutta kuten niin monessa muussa maassa, presidentti yrittää nyt muuttaa perustuslakia niin, että hän saa asettua ehdolle vuonna 2020. Ja apunaan hänellä on oikeudellisia asiantuntijoita lähellään. 22 puoluetta oppositiossa on vaatinut, että vallan ottaisi väliaikainen äh, hallitus ja että vaalit äh, julkaistaisiin välittömästi. Ja sitten vielä neljäs asia, nimittäin se, että tämän päätöslauselman perusta on Sudanin tapahtumissa, jota ei voida hyväksyä. Mutta jos katsomme hieman enemmän Sudanin tilannetta, minulle vihreänä on mahdotonta olla näkemättä, miten ilmastonmuutos ja sen seuraamukset ovat vaikuttaneet dramaattisesti maassa jo parin vuosikymmenen ajan, kun viljelyolosuhteet heikkenevät ja ihmiset joutuvat pakenemaan omilta mailtaan, niin jännitteet lisääntyvät ja samoin konfliktit. Ja tästä Sudan on selkeä esimerkki. E, e, Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Paet. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much, dear colleagues. Kiitoksia, kollegat. Vaikka Sudanissa on viikkokausia osoitettu mieltä hallitusta vastaan ja vaadittu, että presidentti eroaisi, johtava puolue on nimennyt Bashirin uudelle kaudelle – jotka pidetään, vaalit pidetään vuonna 2020. Johtava puolue PCB on todennut, että maan johtajuus voidaan vaihtaa vain vaaleilla. No, se nähdään. Fakta on kuitenkin se, että al-Bashir on ainoa valtionjohtaja, joka on etsittä kuulutettu rikoksista ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksista ja kansanmurhasta, etnisistä puhdistuksista Darfurissa – mutta hän on kuitenkin edelleen vapaa ja pystyy jatkamaan rikoksiaan. Ja monet valtiot ottavat hänet vastaan avosylin. Esimerkiksi Kiina, Saudi-Arabia, Katar ja monet muut sallivat tai päästävät Al-Bashirin maahansa, toivottavat hänet tervetulleeksi ja tukevat häntä sen sijaan, että pidättäisivät hänet. Bashir on pystynyt jatkamaan rikoksiaan rankaisematta ja hyökkäämään sivilejä vastaan. Ja viime aikoina ainakin 37 ihmistä on menettänyt henkensä, yli 800 on pidätetty ja jatkuvasti maassa on viranomaisten harjoittamaa sortamista ja väkivaltaa. Se kohdistuu ihmisoikeusaktivisteihin, lääkäreihin, opettajiin. Bashir ja hänen rikoskumppaninsa on saatava oikeuden eteen ne, jotka ovat vastuussa menneistä rikoksista, ja tämä koskee myös niitä, joita on nyt suoritettu mielenosoitusten yhteydessä. Nyt Sudanin on aika keskittyä siihen, että lopetetaan ihmisoikeuksien rikkominen, ratkaistaan talouskriisi ja aletaan parantaa yhteiskuntaa. Kiitos. Kiitos paljon. Seuraavaksi edustaja ja kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Me olemme nyt katsoneet Sudania. Se on yksi suurimpia Afrikan maita. Ja Sudanista tulleet uutiset ovat olleet erittäin huontoja, huonoja. Uuden vuoden juhlinnoissa sudanlaiset lähtevät kaduille osoittamaan mieltään, koska ostovoima on heikentynyt. Ja esimerkiksi polttoaineiden hinta on kallistunut, samoin esimerkiksi leivän hinta on kolminkertaistunut. Maassa on ollut paljon mielenosoituksia ja tämä on aiheuttanut epätasapainoa maahan ja kansalaisten elämänlaatu on hyvin heikkoa. Talousnäkymät ovat huonoja maassa, mutta siellä on kuitenkin runsaasti resursseja ja Sudanissa on välillä rauhallisia hetkiä ja välillä sitten tilanne on hyvin vaikea kansalaisille, jotka kärsivät nälästä ja hallituksen toiminnasta – ja usein tämä johtaa sosiaalisiin konflikteihin ja sortotoimiin hallinnon puolelta. Tämä ei koske ainoastaan Sudanin kansalaisia, myöskin oppositiota vastaan on hyökätty ja tällä tavalla on esimerkiksi rikottu sananvapautta. Kansalaiset ovat epätoivoisia ja Kartonin Hallitukselle pitää muistuttaa, että nyt pitää nopeasti toimia, jotta maata voidaan kehittää eteenpäin. Maassa pitää kehittää taloustoimintaa ja sinne pitää luoda tervehenkinen poliittinen ilmapiiri. Meidän täytyy myöskin korostaa, mikä on poliittisen vuoropuhelun rooli. Me haluamme, että sitä käydään luomalla uusi koalitio oppositiopuolueiden kanssa – ja myöskin Saharopalkinnon voittaja Sam Mahmoud Osman ja muut aktivistit pitää vapauttaa vankilasta. Tällä tavalla Sudanista tulee demokraattisempi. Kiitos. Kiitos paljon. Edustaja Kelam, neljä ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos komission jäsen puhemies Sudan on nyt ollut itsenäinen 63 vuotta. Lähes 30 vuotta sitten kenraali Omar al-Bashir astui valtaan, ää, äh, otti käyttöön islamilaisen ää, äh, koodin kansallisella tasolla ja nimitti itsensä vuonna 1993 presidentiksi. Ja näin tästä Sudanista tuli yhden puolueen valtio. Myöhemmin 90-luvulla Sudan listattiin monissa maissa terrorismin tukijaksi. Kuusi vuotta sitten Al-Bashar lupasi, että hän ei asetu uudelleen ehdokkaasti, mutta kuitenkin hän aikoi näin tehdä. Ja lehdistö Vapaudessa Sudan on yksi ihan häntäpään maita. Se on 174. maa 180 maasta. Viime joulukuussa valtavat mielenosoitukset syntyivät ensinnäkin hinnankorotusten vuoksi, mutta laajeni sitten autoritääristä hallintoa vastaan ja vaati presidentti al-Bashiria eroamaan. Hän on ollut nyt vallassa lähes 30 vuotta. Ja lähes 15, 50 ihmistä on kuollut ja satoja ihmisiä on pidätetty. Salih Mahmud Osman, ihmisoikeuslakimies, pidätettiin yhdeksän päivää sitten. Hänestä ei tiedetä yhtään, missä hän on. Sudan on yksi pahimmista maista kristittyille. Ja me tuomitsemme valtion vainon kristittyjä kohtaan ja kirkkoja kohtaan. Ja muslimit, jotka kääntyvät kristinuskoon, saavat kuoleman rangaistuksen. Yksi tärkeä asia pitää mielessä, joka tässä myös mainittiin. Al-Bashir on ainoa valtion päämies, joka on on etsintä kuulutettu kansainvälisessä istuim, rikostuomioistuimessa esimerkiksi kansanmurhasta Darfurissa. Euroopan parlamentti tuomitsee liiallisen väkivallan käytön mielenosoituksia vastaan ja vaatii, että Ali Salih Mahmud Osman ja kaikki muut ihmisoikeustaistelijat vapautetaan. Ja vaadimme myös lehdistön vapautta ja pääsyä internettiin. Vetoamme komission ja korkeaan edustajaan julkisesti tuomitsemaan sietämättömän tilanteen Sudanissa ja käyttämään kaikkia keinoja vakuuttaa kehottaakseen hallituksen lopettamaan tämän väkivallan tappamisen ja mielivaltaiset eh, pidätykset. Ja samoin eh, vaadimme, että minkäänlaista turvallisuus eh, välineistöä maahan ei viedä, esimerkiksi jolla sitten sorretaan kansaa, ja tähän liittyy myös tällaiset internetin valvontavälineet. Me haluamme lisää tukea ihmisoikeus taistelijoille ja ihmisoikeusjärjestöille. Kiitos paljon. Eli viimeinen päätöslauselman laatioista tämä puhe ja nyt annamme puheen edustaja Sedovskille kaksi ja puoli minuuttia, olkaa. Děkuji, pane předsedající. Kiitos puhemies. Sudan olisi hieno ja arvokas, kaunis maa, jos se ei kärsisi diktatuurista. Nämä ovat ihan klassisia sanoja, joita kuulemme tästä maasta. Tässä salissa emme nyt puhu tästä ensimmäistä kertaa Sudanista. Maas, maa on täynnä epäoikeudenmukaisuutta. Meidän pitää toistaa, toistaa joka kerta ja tuoda esille nämä epäoikeudenmukaisuudet, koska vain sen avulla voidaan muuttaa asiaa. Uskonnonvapaus on todellista utopiaa maa, tuossa maassa. Satoja tai tuhansia tapauksia vangitsemisia epäoikeudenmukaisesti. Mehän puhuimme vastikään Euroopan parlamentissa aktivistista tsekkiläisestä yhteistyötekijästä. Hän joutui vankilaan ja me olemme voineet nähdä, kuinka nämä panttivangit, jotka eivät ole muslimeja, ovat erilaisten vesikidutus- ja muiden kidutustyyppien uhreja. Miten EU-ssa meidän pitäisi osoittaa ihan sormella kirjaimellisesti näitä räikeitä ihmisoikeusrikkomustapauksia. Me voisimme käydä dialogia kansalaisjärjestön kanssa, kansalaisyhteiskunnan kanssa. Meidän pitäisi todella puhua tästä tilanteesta avoimesti, koska tuossa maassa ilmapiiri on kammottava, mutta Sudanissa se ei ole mahdollista. Nyt on todella koittanut hetki, että EUn korkea edustaja todellakin sanoisi selvin sanoin, että EU ei voi sietää tämän tyyppistä tilannetta, epäoikeudenmukaisuutta. EU ei voi jatkossa sietää minkäänlaista edustajaa tulemaan tänne tuosta maasta, jossa jatkuvasti rikotaan ihmisoikeuksia – ja joka tuomitsee, rankaisee omia kansalaisiaan. EU ei voi koskaan tukea sitä, että olisin niin paljon Sudanin hallituksen kuuluisia ihmisiä, jotka saavat rahaa myös muulta, muilta mailta. Tämä on selkeä viesti muille maille. Sudan on ehkä yksi pahimmista diktatuureista Afrikassa. Bashir on jatkuvasti vallassa ja e, ne, eikä tämä voi olla minkälainen kumppani EUlle. Ja również e, panu dziękuję. To było wystąpienie w... Minäkin haluaisin nyt kiittää tästä puheenvuorosta EPPltä ja nyt sitten muut puolueryhmät saavat puheenvuoron SD-ryhmästä. Edustaja Kristeä, kaksi minuuttia. Începând cu luna decembrie. Kiitoksia, puhemies. Rauhanomaisia mielenosoituksia on järjestetty ympäri Sudania joulukuusta lähtien, ja ne ovat levinneet koko maahan, myöskin pääkaupunkiin. Kansalaiset vastustavat hintojen nousua, esimerkiksi polttoaineiden ja elintarvikkeiden osalta. Tulevaisuusjoukot ovat toimineet hyvin kovakouraisesti tukahduttaessaan mielenosoituksia. Mielenosoitusoikeus on tärkeä osa demokratiaa ja Sudanin hallituksen pitää vastata kansalaisten vaatimuksiin, eikä sen tulisi turvautua väkivaltaan. Sehän on johtanut 40 ihmisen kuolemaan lapsia mukaan lukien. Mielenosoittajia, aktivisteja, opiskelijoita, poliitikkoja on vangittu mielivaltaisesti ja Sudanin viranomaisten pitäisi vapauttaa nämä vangit ja pitää järjestää puolueeton tutkimus ja ne, jotka ovat syyllisiä, pitää saada oikeuden eteen. Kansallisten turvallisuusjoukkojen pitää toimia kansainvälisten ihmisoikeussäädösten mukaisesti. Vangit eivät saa nähdä asianajajiaan tai perheen jäseniään. Heitä on kohdeltu kaltoin ja kidutettu vankilassa – ja tämä on erittäin huolestuttava tilanne. Me vetoamme nyt Sudanin hallitukseen, jotta se lopettaisi kaikenlaisen väkivaltaisen kohtelun ja hallinnolliset menettelyt ihmisoikeusaktivisteja ja asianajajia vastaan. Ja siellä pitää taata myöskin oikeudenmukaiset oikeudenkäynnit. Kiitos paljon. Seuraavaksi Edustaja Demesmerker, yksi minuutti. Kollegat, viime viikolla The Economist julkaisi vuosittaisen demokratiaindeksin. Sudan autoritäärisenä valtiona on tämän ranking-listan ihan alimpana. Siellä se ei ole demokratia, siellä ei ole toimivaa viranomaistahoa ja Kansainvälinen yhteisö on kirjoittanut jo monia raportteja oikeustilanteesta maassa, ja eikä se ole mitään auttanut. Mutta se, mikä sillä kyllä toimii, on al-Bashirin turvallisuusjoukot, jotka ampuvat kovilla kansalaisia, jotka osoittavat mieltään kaduilla taloudellista epävarmuutta vastaan, ja myös Kartuumin hallinnon kovakätisyyttä vastaan. Ja tämä on johtanut kymmeniin kuolleisiin ja satoihin pidätettyihin telkien takana istuu erilaiset opposition edustajat ja muut. Ja jos ihmiset ovat sitä mieltä, että ei ole mitään väliä, jos me näemme nälkää kotona tai osoitamme mieltämme kaduilla, kuolemme joka tapauksessa. Eli keskiluokka on mobilisoitumassa yhä enemmän. Sudania äh, johtaa henkilö, joka ihmisoikeusrikkomusten vuoksi itse joutaisi vankilaan. Äh, kiitos, kiitos. EFDDstä edustaja Castaldo, yksi minuutti. Kiitoksia. Kansalaiset haluavat hallinnon pois. Kartumin kaduilla on osoitettu mieltä ja turvallisuusjoukot ovat käyttäneet kovia panoksia ja kyynelkaasua Viljon sotaja vastaan. Kansalaiset haluavat todellisia muutoksia maahansa ja he haluavat, että presidentti lopuu vallasta. Tällä hetkellä maassa on kaaosta. Se ei koske vain poliisia, vaan myöskin turvallisuusjoukot ja paramilitaariset joukot ovat hyökänneet brutaalisti kansalaisia ja mielenosoittajia vastaan. Tilanne on traaginen 45 kuollutta yli 800 pidätettyä vain muutamassa viikossa. Ja vain siksi, että suojellaan yli 30 vuotta vallassa ollutta diktaattoria. Mutta tästä miehestä on annettu etsintäkuulutus kansanmurhasta, ja hän haluaa muuttaa perustuslakia, jotta ei olisi mitään rajoja hänen mandaateilleen. Seuraavat vaadithan ovat tulossa 2020. Vaadimme, että hallitus vapauttaa ehdottaa kaikki mm, mielenosoittajat Osman, joka voitti Saharov-palkinnon korkean edustajan ja koko EUn täytyy käyttää kaikkia taloudellisia ja kaupallisia ja poliittisia painostuskeinoja, jotta pystymme pysäyttämään tämän kammottavan kansanmurhan. Kiitos, kiitos. Seuraavaksi ENF. Edustaja Arnoty, yksi minuutti. President. Kiitos puhemies. 2012 tässä pelissä tuli esille tässä pseudofilofiilisessä keskustelussa. Bernard Levi sanoi, että Front Nationalin ajatuksia toteutetaan Sudanissa. Minä nyt haluan olla vähän provosoivampi ja verrata sitä nykytilanteeseen. Ehdisten mukaan Sudanin viranomaiset ovat pidättäneet yli 800 ihmistä hallituksen vastaisessa mielenosoituksessa. Se on vähemmän kuin 5000 ranskalaista keltaliiviä, jotka ovat aloittaneet mielenosoituksen Mark Macron, presidentti Macronin ylimielisyyttä vastaan. Sudanissa on 40 koulunuhria, Ranskassa on noin 100 kunta vakavasti loukkaantunutta mielenosoittajien keskuudessa. Ministeri Kastanerin painostus on ollut hyvin tehokasta myös. Sudan toteuttaa sharia-lakia ja ja vainoa kristittyjä, niin Euroopassa islamistit vain saavat koko ajan lisää jalansijaa. Minä, hyvät kollegat, ihmettelen joskus täällä näistä moraalisista opetuksista. Parlamentin pitäisi ensin tutkia, mitä tapahtuu sen omilla kotiovillaan ja omalla tontilla ennen kuin se lähtee tuomitsemaan sitä, mitä tapahtuu muilla maanosis, muissa maanosissa. Kiitos paljon. Sen jälkeen edustaja Hetman puolitoista minuuttia. Kiitos paljon, hyvä puhemies. Hyvät kollegat, edustajat, protestoitu on jo yli puoli kuukautta Sudanissa. Ne ovat verisiä ja se tulee yhä, yhä vaikeammaksi kun me ja meidän on erittäin tuskallista seurata tätä tapahtumaa ihmisoikeusrikkomuksia. Ihmiset elävät köyhyydessä köyhyyden alapuolella ja ehkä jotkut saavat, ansaitsevat vähemmän kuin dollarin kuukaudessa. Peruselintarvikkeet ovat, hinnat ovat kohonneet, kolminkertaistuneet, sen takia siellä on ryhdytty mielenosoituksiin, mutta sudanilaiset eivät myöskään halua, että perustuslakimuutos menee läpi silloin. Al-Bashir tulee uudestaan valituksi ja hän ei voi siten joutua kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen, jossa häntä voitaisiin syyttää kansanmurhasta ja muista järkyttävistä rikkomuksista. Hän haluaa päinvastoin pysyä ja palata uudestaan valtaan. Sudanin viranomaiset voisivat eh, lopettaa väkivallan käytön näissä rauhanomaisissa mielenosoituksissa, jos ne näin haluaisivat. Ihmisoikeusrikkomuksia toteutetaan, lehtimiehiä, aktivisteja ja myös uskonnollista vainoa harjoitetaan jatkuvasti tässä maassa pitäisi pystyä voida takaamaan ilmaisunvapaus, eikä sensuroida lehdistöä jatkuvasti, eikä anneta vapaata pääsyä internettiin, mm, jos pitäisi myös rajoittaa niiden kaikkien laitteistoisten vientiä Sudaniin, joka helpottaa äh, diktatorista toimintaa. Seuraavaksi edustaja Ward, kaksi minuuttia. Uh, last week. Viime viikolla Mawa El Haj, sudanilainen toimittaja, joka asuu Liverpoolissa omalla vaalipiirilläni, otti minun yhteyttä, koska hän oli huolissaan oman maansa tilanteesta. Hän kertoi, että kansalaiset joutuvat valtavan väkivallan kohteeksi nyt kun presidenttiä vastaan on osoitettu mieltä. Ihmisiä on ammuttu mielivaltaisesti ja hänellä on tästä todisteita. Olin erittäin huolissani ihmisoikeusaktivistin Asier Ali Jalin tilanteesta, jota sala-ampuja ampui joulukuussa ja hän oli kymmenen päivää teho-osastolla. Sen jälkeen hänet kaapattiin kodistaan ja nyt Häntä pidetään salaisessa paikassa epäinhimillisissä olosuhteissa. Olen huolissani hänen terveydestään ja vaadin, että Sudanin viranomaiset vapauttavat hänet välittömästi ja antavat hänelle tarvittavaa lääketieteellistä hoitoa ulkomailla. Tietoa on toimitettava myöskin hänen perheelleen ja asianajallaan hänen olinpaikastaan ja heidän on päästävä tapaamaan häntä. Tämä tapaus on hyvin huolestuttava ja Sudanin ihmisoikeusjärjestöt ovat erittäin huolissaan, kuten me. Korkean edustajan pitää tehdä kaikkensa, jotta Sudanin viranomaiset välittömästi vapauttaisivat hänet. Ja haluaisin kiittää Liverpoolin asukkaita siitä, että he ovat tukeneet sudanilaista yhteisöä näinä vaikeina aikoina. Emme koskaan anna periksi Theresa Mayn väkivaltaiselle ilmapiirille, joka liittyy pakolaisiin maahanmuuttajiin. Kiitos. Kiitos paljon. Seuraavaksi edustaja Kelly, puolitoista minuuttia. Once again, uh, we're discussing the... Me puhumme jälleen kerran heikentyneestä tilanteesta Sudanissa ja perusvapauksien uh, rajoittamisesta. Tästä eh, hinta-mielenostuksesta on nyt tullut hallituksen vastainen mielenosoitus. Ja eh, massa eh, on käytetty puolisotilaisia joukkoja rauhanomaisia protestoijia vastaan. Tuomitsen myös sen, että Salim Muhammed Osman on pidätetty ja on tuntemattomassa paikassa ja vaadin hänen välitöntä vapauttamistaan. Muut aktivistit, jotka ovat kokeneet vastaavaa, on myös vapautettava. Sen lisäksi vaadin myös, että valtio lopettaa kristittyjen vainoamisen. Tämä on hyvin tärkeä asia meille EPP-ryhmässä. Vapaa ja riippumaton lehdistö ja vapaa keskustelu on yhteiskunnan peruspilari. Sen vuoksi on taattava sananvapaus ja sen lisäksi on tuettava kansalaisjärjestöjä ihmisoikeustaistelussa. Meidän täytyy myös suojella esimerkiksi naisten ihmisoikeuksia. Sen vuoksi vaadin, että viranomaiset täyttävät kansainväliset velvoitteensa ja vastaavat meidän vaatimukseen. E, Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kaan, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Mr. President, the recent political... Puhemies, Sudanin poliittinen kehitys on ollut huolestuttavaa. Meidän täytyy langettaa sanktioita, kunnes suoritus saadaan päättymään. Ensin osettiin mieltä korkeiden hintojen takia, koska hallitus on leikannut tukia, ja nyt tästä on tullut ilmiö, jossa on ollut mielenosoituksia hallintoa vastaan päivittäin hallituksen johdossa on sotarikollinen ja hänen turvallisuusjoukonsa ovat tappaneet kymmeniä kovia ammuksia ja kyynelkaasua on käytetty mielenosoittajia vastaan. Satoja opiskelijoita ja poliittisia johtajia ja toimittajia on pidätetty, mutta mielenosoittajat eivät kuitenkaan laannu. Tilanteesta saattaa tulla vielä verisempi, koska al-Bashir haluaa pitää kiinni vallasta hinnalla millä hyvänsä. Nyt pitää lopettaa niiden sorto, jotka ovat Darfurista kotoisin. Kokoontumisvapaus on taattava kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Hallituksen tulee välittömästi vapauttaa kaikki vangit ja meidän täytyy tutkia väitöksiä väkivallan käytöstä kaltoinkohtelusta ja ne, jotka ovat syyllisiä, pitää saada oikeuden eteen. Meidän on muistettava, että presidentti on etsintäkuulutettu rikoksista ihmiskuntaa vastaan ja kansanmurhasta – on hyvä, että olemme todenneet, että Sudanin hallituksen toiminta vaikuttaa kahdenvälisiin suhteisiimme, mutta se ei kuitenkaan riitä. Kansainvälisyhteisön pitää lopettaa silmin ummistaminen Sudanin ihmisoikeusrikkomuksilta. Ja lopuksi, puhemies, nyt meidän täytyy langeta EUn sanktioita niille, jotka ovat vastuussa törkeistä väärinkäytöksistä, ja meidän pitää uudelleen tarkastella kahdenvälistä yhteistyötämme. Kiitos. Kiitos, kiitos. Seuraavaksi edustaja Frontsulika, kaksi minuuttia. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitos puhemies, uh, komission jäsen, hyvät kollegat. Uh, vaikkakin uh, lainsäädäntö- ja institutionaalisissa uudistuksissa on tehty joitain uudistuksia, ottaen huomioon kuitenkin viimeisimmät kehityskulut ja liiallisen väkivallan käytön niin Sudanin tilanne on todellakin epävakaa. Siellä estetään esimerkiksi vapaus ja ihmisoikeudet. Olen sitä mieltä, että EUn ja jäsenvaltioiden tulisi ottaa suurempi rooli tällä alueella ja huolehtia humanitaarisen lainsäädännön noudattamisesta. Ja sen lisäksi kansainvälisillä humanitaarisilla avustusjärjestöillä pitäisi olla mahdollisuus päästä maahan antamaan apua niille, jotka sitä tarvitsevat. EU tulee myös intensifioida ponnisteluitaan vaatia ja vahvistaa esimerkiksi ihmisoikeus puolustajien tukemista Sudanissa. Ja meidän pitäisi ottaa myös huomioon se, että me voisimme leikata tukea Sudanille, mikäli tarpeellista, mikäli näitä rahoja käytetään epäasiallisella tavalla. Ja lopuksi täydellinen avoimuus on varmistettava liittyen turvallisuusprojekteihin Sudanissa. Tähän liittyy kaikki suunniteltu toiminta, EUn avun annon osalta. Kiitokset. E, dziękuję panu bardzo. Teraz przechodzimy do catch. Seuraavaksi catch the eye. Catch the eye osio. Edustaja Faria aloittaa. Yksi minuutti. Obrigado, president. Madam Commissioner. Dear Kiitos paljon, puhemies. On järjestetty massiivisia protesteja Ja ne alkoivat jo yli kuukausi sitten, koska peruselintarvikkeiden hinnat kolminkertaistuvat, subventiot loppuivat, kansalaiset joutuivat suurten painostusten kohteeksi, mutta huolimatta kansalaiset olivat, miehet ja naiset olivat rohkeat ja lähtivät paljastamaan korruption ja, ja kyseenalaistivat hallituksen toiminnan. Hallitus pidättää mielivaltaisesti ihmisiä. Hyvät kollegat, Euroopan unionin on pidettävä kiinni keskeisistä arvoistaan ja tuomita tällaiset terrorikampanjat ja vaatia, että presidentti huolehtii siitä, että saadaan oikeuteen ne, jotka ovat väryksiä tehneet. Saharov-palkinnon saaja pitää saada vapautettua ja samoin kuin muut, jotka ovat joutuneet vankilaan ainoastaan, osa- koska ovat osoittaneet mieltä. EU on toimittava nyt. Meidän on tuettava meidän on toimittava niin, että lopetetaan kaikki taloudellinen apu. Kiitos. No Lopez Aguilar. Kiitos. Edustaja Lopez Aguilar. Aguilar. President, Commissioner Malmström. Puhemies, hyvä. Komission jäsen viimeisenä kuukausina minulla oli mahdollisuus parlamentissa olla jäsenenä Sudanin vaalitarkkailu. Valtuuskunnassa oli aika moista nähdä omiin silmiin, kuinka massiivisesti poljettiin sudanilaisten demokraattista tahtoa. Pitkä mm, äänestyspäivä siellä pidettiin. Ne on todella surullista, että nyt jälleen tänään Euroopan parlamentista joudumme keskustelemaan massiivisista eh, oikeuksien polkemisista. Presidentti al-Bashir on kansainvälisen tuomioistuimen eh, sy- syytetty ja, ja hän eh, on laittomasti pidättänyt oikeus, oikeuden puolustajia, jotka uskovat demokratian Sudanissa. Korkeudustaja Mogherini on täällä puhunut, mutta on järkevää, että, että Malmström, joka olette kaupasta vastaava komissari jäsen, te varmistatte, että sanktioita annetaan tämän tyyppisestä käyttäytymisestä, joka on aivan sietämätöntä kansainväliselle yhteisölle ja ajatellen myös Euroopan unionin arvoja, joita meidän pitäisi puolustaa. Kiitos oikein paljon. Kiitos, edustaja Marjas. Kiitoksia, puhemies. Sorto on päivittäistä Sudanissa erityisesti toimittajia kohtaan, ihmisoikeusaktivisteja kohtaan. Turvallisuuspalvelu harjoittaa väkivaltaa, opiskelijoita, ihmisoikeus aktivisteja kohdellaan väkivalloin, heitä pidätetään ja myös kaikkia niitä, jotka uskaltavat protestoida. Sudan on oikeastaan rikas maa, mutta kansan täytyy päivittäin taistella elonjäämisestään. Presidentin al-Bashirin täytyy viedä kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen, mutta hän yrittää nyt saada vietyä läpi uudelleen valintansa paetakseen lain kouraa. Meidän on ryhdyttävä toimenpiteisiin sanktioihin, jotta presidentti ei saa vietyä islamilaista lakia läpi niin, ettei hän pysty toimimaan mielenosoittajia erityisesti kristittyjä vastaan. Me tarvitsemme suoria sanktioita tätä hallintoa vastaan. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Pospisil Děkuji, <clears throat> děkuji pěkně. Já samozřejmě souhlasím s návrhem. Kiitos oikein paljon. Totta kai tuen tätä päätöslauselman luonnosta, josta äänestämme tänään. Minä olen yhtä huolestunut Sudanin tilanteesta kuin kollegat ja suhtaudun siihen samoin. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen surulliseen tosiasiaan, että puhumme jälleen Sudanin tilanteesta, siitä miten siellä rikotaan ihmisoikeuksia. Tilanne heikkenee ja heikkenee. En tiedä, mikä olisi ratkaisu. Kysyisin teiltä komission jäsen, kun meidän on vahvistettava sanktioita tämän maan suuntaan. Meidän on lopetettava apu Basirin hallinnolle. Taloudellinen haitta on ehkä ainoa painostusmahdollisuus, joka meillä on tätä hullua hallintoa kohtaan. Mutta pahoin pelkään, että tämä ei ole riittävä ratkaisu. Kuitenkin päätöslausemilla on tärkeä arvo ja toivon, että komissio voi tämän pohjalta lähteä konkreettisiin toimiin ja muistan Basirin hallinnon. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Viimeisenä puheenvuoron saa Edustaja Turkais. Kiitoksia puhemies. Aivan ensiksi on analysoitava sitä, mitä kyseisessä Afrikan maasta tapahtui epätasa-arvoa, väkivaltaa, resurssien pulaa, ihmisoikeuksien rikkomista, lehdistövapauden puutetta ja niin edelleen. Tämä katsaus pätee moniin Afrikan maihin, mutta Sudanissa nykyinen poliittinen ja yhteiskunnallinen tilanne on koko ajan huolestuttavampi opposition toimia väkivaltaisesti tukahdetaan eikä, tukahdutetaan eikä hallitus salli mielenosoituksia ja käyttää väkivaltaa. Yli 40 000 kuoleman tapausta on ollut jo ja pidätetty on paljon. Sudanissa pitäisi olla vaalit 2020. Pelkäänpä pahoin, että se mitä tuossa maassa tapahtuu tulee johtamaan vain lisää sortotoimiin, jotka kohdistuvat voimiin ja tullaan pyrkimään hiljentämään ne, jotka eivät ole presidentin kanssa samaa mieltä. Meidän ei pidä unohtaa myöskään kristittyjä, jotka eivät voi vapaasti harjoittaa uskontoaan. Haluaisin pyytää tästä syystä Euroopan unionin toimielimiä ryhtymään toimiin, jotta sun, Sudania rangaistaan epäoikeudenmukaisuuksista, joita Sudanin hallitus on kansalleen on langettanut. Kiitos oikein paljon. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron komission jäsenille keskustelun lopuksi. Olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon puhemies, arvoisat eh, parlamentin jäsenet. Sudanin ihmisoikeustilanne on jatkuva huolenaihe Euroopan unionille. Päähuolenaiheemme ovat eh, ilmaisun vapaus, kokoontumisen vapaus, samoin kuin eh, kansalaisyhteiskunnan rajallinen tila. Me olemme nähneet, että näiltä oikeuksilta viedään pohjaa, kun Sudanin hallitus vastasi laajoihin protesteihin, jotka alkoivat viime joulukuussa johtuen elinkustannusten noususta – turvallisuusjoukot käyttivät äh, väkivaltaa, äh, oikeita ammuksia, äh, kyynelkaasua ja pidättivät ihmisiä. Yli 40 ihmistä on menettänyt henkensä ja yli 800 ihmistä on vangittuna. Monet tiedotusvälineet on suljettu, sosiaalista mediaa sensuroidaan. Euroopan unioni on ollut huolestunut raporteista, että on käytetty sairaaloissa lääkintähenkilökuntaa ja potilaita vastaan kyynelkaasua. Me odotamme, että Sudanin hallitus vapauttaa kaikki toimittajat, opposition edustajat, ihmisoikeusaktivistit ja muut mielenosoittajat, jotka on mielivaltaisesti pidätetty. Odotamme myös, että Sudanin hallitus tutkii tarkkaan kuolemat ja väärinkäytökset on erittäin tärkeää, että vastuulliset joutuvat vastuuseen ja nyt on lopetettava kaikenlainen väkivalta, jotta tilanteen kärjistyminen vältettäisiin. Sudanin kansan pitää pystyä harjoittamaan perustuslaillista oikeuttaan ja ilmaista näkemyksensä ilman sortoa. Me myös vaadimme hallitukselta taloudellisia uudistuksia, jotta voitaisiin vastata niihin haasteisiin, joita maalla on. EU tulee puolustamaan ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia Sudanissa, samoin kuin tukemaan ihmisoikeusaktivisteja ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Kuten tiedätte, meidän suhteemme Sudaniin niihin vaikuttaa ICCn, ICCn pidätysmääräys presidentti Brashiria vastaan ja se, että Sudan ei hyväksi uudistettua kotonusopimusta. Siksi Sudan ei voi saada tukea kehitysohjelmista. Kuitenkin maa on hyvin vaikeassa humanitaarisessa tilanteessa. Epävarmuus ja konflikti leviävät yli rajojen ja vaikuttavat negatiivisesti koko alueelle. Siksi me olemme ottaneet käyttöön erityistoimen Sudania vasta, varten muutama vuosi sitten. Se on miljoonan euron arvoinen. Sillä haluamme tukea kansaa, emme poliittista johtoa. Tämä välitetään EUn Äh, hätärahaston kautta, äh, Afrikka-erityisrahaston kautta, ja sen tarkoituksena on auttaa kaikkein haavoittuvaisimpia. Me äh, aiomme jatkaa yhteyksiä Sudanin viranomaisiin kaikilla tasoille. Aiomme myös käyttää eurooppalaista demokratia- ja ihmisoikeusvälinettä apunamme, ja se on mm, antanut rahoitusta eri hankkeisiin, jotka käsittelevät ähm, kansalaisoikeuksien koulutusta ja lehdistön vapautta Sudanissa. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon komission jäsen Malmström. Kuusi päätösaseman luonnosta tämän keskustelun lopuksi. Äänestys järjestetään näistä tänään aika pian. Nyt päätämme keskustelun ja pidämme taukoa äänestyksiin asti. Kiitos oikein paljon näistä keskusteluista ja kiitos komission jäsenelle. president! Good afternoon. Hyvää iltapäivää, kollegat. Meidän on tarkoitus aloittaa äänestykset kello 12, kello on yli 12. 30 sekuntia aikaa istuutua, pyydän. Thank you. Kiitos. And thank you for those... Kiitos niille, jotka auttavat minua. Saman hiljaisuutta saliin pyydän kaikkia istutumaan. Meillä on useita äänestyksiä. Ennen kuin siirrytään mietintöihin, antaisin edustaja Pirille puheenvuoron. Hän on pitänyt puheenvuoroa. Edustaja Piri, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam President. Dear... Kiitos oikein paljon puhemies. Hyvät kollegat, tänä aamuna hollantilainen toimittaja Hans Pursmaa karkotettiin yllättäen Turkista ja kysymys kuuluu, onko tämä taas esimerkki siitä, kuinka toimittajia vaiennetaan Turkissa. Minä haluaisin pyytää, että puhemies Tajani ottaisi yhteyttä Turkin viranomaisiin ja kysyisi tämän henkilön karkoittamisen syitä, koska muita syitä ei annettu kuin epämääräisiä turvallisuuskysymyksiä, linkkejä terroristijärjestöihin ja jälleen kerran korostaa tämän parlamentin huolta, kun on kyse lehdistönvapaudesta Turkissa. Thank you, madam. Um, you have... Kiitos. Teillä on talon tuki ja entisenä toimittajana minä tuen tätä myös. Välitämme tämän viestin. Edustaja Wolff arvoisa uh, uh, puhemies, varapuhemies. Meidän pitäisi täällä esittää työjärjestyspuheenvuoroja ja todeta, mistä artiklasta on kyse ja kohdasta. Minä ehdottaisin, että emme viivytä näitä menettelyjä. Meille kertoo tämä asia jatkuvasti tämän edellisen puheenvuoron tapaisten puheenvuoron takia. Haluaisin pyytää mistä työjärjestyksen artiklasta hän puhui, niin että minä voisin toimia samalla tavalla tulevaisuudessa. Kiitoksia. Mr. Wolf, I will get... Edustaja Wolf, pyydän palveluyksiköitä ottamaan teihin yhteyttä. Kollegani ja naapurin edustaja Sosnis haluaa käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. <clears throat> We wtorek e, pani Bilbao Barandika dopuściła Edustaja Bilbao Parandika mm, teki kommentin täällä täysistuntosalissa, joka ei ollut mielestäni hyväksyttävä. Hän viittasi tiettyihin puhujiin. Ja haluaisin kiinnittää hänen huomionsa siihen, että ehkä hänen pitäisi katsoa ympärilleen. En tiedä, pitäisikö ihmisistä tällaisia kommentteja tehdä, että kenen täällä kuuluu olla ja kenen ei. Luvalla ne siirtyisimme nyt äänestyksiin. Ensimmäinen mietintö liittyy Azerbaidžaniin ja erityisesti Mehman Josenovin tapaukseen. Edustaja Harms, pyysitte ilmeisesti puheenvuoroa. No, so, sorry, um, we had a very good... Anteeksi vain, meillä oli hyvät neuvottelut tästä päätöslauselmasta kaikkien ryhmien kollegoiden välillä. Allekirjoitimme tämän yhdessä, mutta minun on esitettävä teille kaksi suullista tarkistusta, jotka ovat teknisiä. Haluamme, että päätöslauselma on kuitenkin asia pohjalta oikea. Halusin puheenvuoron kohtaan B ja C jos teille sopii, voisin esittää nämä molemmat tekniset tarkastukset nyt. Haluaisin siis, että hyväksyisitte seuraavat muutokset kohtaan B. Mehman Husenov, jonka pitäisi vapauttaa maaliskuussa 2019. Häntä uhkaa 5-7 vuoden vankeustuomio sillä häntä syytettiin ei artiklan 315.2 mukaisesti, vaan ainoastaan 317.2 äh, artiklan mukaisesti. Tämä on ensimmäinen suullinen tarkistukseni, haluaisin sille tukenne. Toinen suullinen tarkistukseni koskee ulkosuhdehallinnon valtuuskunnan vankilavierailua, siis siellä Huseinov on. Tämä vierailu ei tapahtunut 10. vaan 11. tammikuuta tänä vuonna kun komissio keskus, keskustelussa sanoi, että ulkosuhdehallinnon mukaan Huseinov on päättänyt nälkälakkonsa, joka on yksi syy keskustelullemme ja päätöslauselmamme, on todettava täällä, että hänen perheensä ja asianajajansa eivät voi vahvistaa, että hän olisi päättänyt nälkälakkonsa. Kiitän huomiostanne. Pyydän teiltä tukea näille teknisille muutoksille. Madam Harms. Kiitos edustaja Harms. Kaksi teknistä muutosta. Onko vastalauseita? That is not the... Ilmeisesti ei, joten nyt äänestetään. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. And the vote is now closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty, kiitos. Seuraavana siirrytään yhteisen päätöslauselmaan esityksen Sudanista kuudelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava mietintö koskee Liettuassa sijaitsevan Ignalinan laitoksen käytöstä poiston avustusohjelmaa. Edustaja Harms, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty, kiitos. Pirinskin mietintö, vuosittainen kertomus vuoden 2017 Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta. Nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Edustaja swobodan mietintö aseellisissa konflikteissa ja sodissa ryöstettyjen taideesineiden rajat ylittävät palautusvaateet. Yksi äänestys, nimenhuuto äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana edustaja Regnerin mietintö rajat ylittävät yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset, että siirrytään neuvotteluiden aloittamiseen. Valiokunnan päätös siis. Haluatko joku käyttää puheenvuoron? Hyvä. Äänestetään nimenhuutoäänestys. Äänestys päättyy. Näin valiokunnan päätös on hyväksytty ja neuvotteluihin voidaan lähteä välittömästi. Seuraavana esityslistalla valiokunnan päätös, kalastusvaliokunnan päätös käsien mietinnön pohjalta läntisen välimeren pohjakalakantoja. Haluatko joku käyttää puheenvuoron? Esittelijä, olkaa hyvä. Edustaja Aguilar haluaisi puhua, olkaa hyvä teidän puheenvuoro. Muchas gracias, tranquilo, va encantar escuchar. Kiitoksia, teille tulee olemaan ilo kuunnella minua. Meillä on nyt eh, mahdollisuus eh, tukemalla tätä mandaattia. Ensimmäistä kertaa pysäyttää Länsi-Välimeren kalastussuunnitelma. Olemme hyväksyneet 24 kompromissia viime hetken asti. lykkäsimme komission päätöstä, joka koski tätä sopimusta. Onnistuimme siinä. Teidän tuellanne meille tulee mahdollisuus saada ensimmäistä kertaa Välimeren kalastajakunnalle kokonaisvaltainen suunnitelma. Jos sanomme ei mandaatille, niin mitään tällaista hallintasuunnitelmaa Välimerelle ei tule. Kiitoksia. Are there any other speak- Haluatko joku muu käyttää puheenvuoron? Ilmeisesti ei, joten äänestetään. Äänestys alkaa, nimenhuuta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Valiokunta voi edetään neuvotteluihin. Kiitos esittelijälle. Seuraava mietintö. <laughs> Hienoa, että olette näin hyvän tullisia tänään. Jatketaan samaan malliin. Gardia Sabarubial ja Sarvamaa mietintö unionin talousarvion suojaamisesta tilanteessa, jossa oikeusvaltion periaatteen noudattamisen jäsenvaltiossa kohdistuu yleisiä puutteita. Edustaja Sarvamaa, olkaa hyvä. Thank you, Madam President Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, yksi tärkeimmistä asioista jota tarvitaan demokratian ylläpitämiseen missä tahansa jäsenvaltiossa, on oikeusvaltioperiaate. Oikeusvaltioperiaatteen murentaminen on aina vaarallista, koska se luo mm, tien sille, että muut demokratian elementit valtiossa heikkenevät. Siksi me äänestämme tästä mietinnöstä. Haluaisin korostaa sitä, että tämän asetuksen oikeusperusta löytyy varainhoitoasetuksesta kolme 22 artiklasta, ei 7 artiklasta. Tässä on kyse siitä, että suojellaan EUn budjetteja puutteilta, jotka liittyvät oikeusvaltioperiaatteeseen. Eräs toinen tärkeä asia, joka on ymmärrettävä tästä mietinnöstä, on se, että sen täytyy olla ja se tulee olemaan sama budjettiseuraus kaikille jäsenvaltioille, jotka vievät pohjaa oikeusvaltioperiaatteelta. Kiitoksia. Kiitos edustaja Salamaa. Ehdotus komission ehdotuksen nurin äänestämisestä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Edustaja Sarvamaa, teillä on suullinen tarkistus. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Uh, the oral amendment reads, Kiitos puhemies. Suullinen tarkistus on, että verokierron ehkäiseminen ja rangaiseminen ja viranomaisten hyvä toiminta kun on kyse hallinnollisesta yhteistyöstä, veros, verovalvonnassa. Tämässä korvataan sanat tax competition, verokilpailu, joka on jäsenvaltioiden hallinnassa ja siksi se ei kuulu tähän mietintöön. Vastustaako joku? Yes, there are. So... Ilmeisesti vastustaa. Kiitos. Pyydän istuutumaan. Nyt äänestetään tästä. Siis se, mistä äänestetään. Tarkistukset vastuu valiokunnasta 1 28, 30, 35, 37, 44, 46, 56 ja 62, 68 mukaan lukien alkuperäinen tarkistus 41 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja tarkistus 36 nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 72 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty vaihtelut. 81 puolesta tarkistetaanko 29. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 pahoittelut 82 kollegat korjaan 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty 57-61 D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 ja 7 raukeavat 79 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 80 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Komission ehdotus nimenhoito äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Puheenvuoron saa edustaja Galia Sabarubial. Olkaa hyvä. Thank you, Chair, and thank you for this big support. Kiitoksia puhemies, kiitoksia tästä tuesta. Puheenjohtajan kokouksen päätöksen mukaisesti pyydän, että parlamentti ja sen vastuuvaliokunta aloittaa 59a artiklan mukaiset toimielinten väliset keskustelut. Äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin asia palaa vastuuvaliokuntaan neuvotteluita varten. Kinkoldin mietintö. Veroyhteistyötä koskevan fiskalisohjelman perustaminen. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi ja kolme nimen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Vaihtunut sen jälkeen yksi CP2 raukeaa, joten nimenhuuto e- äänestyksenä komission ehdotus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Puheenvuoron saa edustaja Giegold. Olkaa hyvä. No, I didn't ask for the floor. En minä pyytänyt puheenvuoroa, mutta tietenkin tämä on sitten palautettava toimijoiden välisiin neuvotteluihin. Kiitos. Äänestetään tuosta ehdotuksesta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty, edustaja Gigol. Kiitos. Voimme siirtyä seuraavaan mietintöön. valero mietintö. Perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustaminen. Kaksi tarkistusta 113-114 nimenhuuta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Seuraava ryhmä tarkistuksia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 nimenhuuto äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 73 ensimmäinen osa nimenhuuto äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa nimenhuuttoa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Komission ehdotus nimenhuolta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Edustaja Valero. Edustaja Valero, teillä on puheenvuoro. Kiitos. Haluaisin, että tämä asia palautettaisiin valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten 59.4 artiklan mukaisesti. Kiitos edustaja Valero. Äänestetään puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Asia palautetaan neuvotteluita varten. Seuraava mietintö, Rutsapin mietintö, naapuruuskehitys ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustaminen. 1-47 tarkistukset puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty tarkistus 48 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Komission ehdotus nimenhuutto. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana edustaja Kommi. Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjunta. Kohta neljä ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Toinen osa tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yksi huuta. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi nimenhuolta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Nimenhuolta äänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Päätöslausema nimenhuolta äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos. Seuraavana edustaja Kappelin mietintö vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta. Päätöslausuma nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kollegat. Seuraavana eriytetty yhdentyminen. Edustaja Dyranin mietintö. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kollegat, kiitos. Viimeinen mietintö. Läinen ja Tom. Ensimmäinen osa artikla 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kohta 16. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Päätöslauselma nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kollegat, kiitos. Thank you, colleagues. If you could leave the chamber, I will proceed with the explanation. Jos voitte jättää salin, niin siirrytään äänestysselitykseen. Continue sitting on Voimme jatkaa ainoastaan kello vartijavalla kahteen. So I move to the... Joten äänestysselitykset Belgian mietinnöstä. Edustaja Curtin Darling, minuutti, olkaa hyvä. don't see Madam Curtin Darling in the room, so Miss... Tän aika... Äh, niin, Curtin Darling ei olekaan paikalla. Sosniers saa näin ollen puheenvuoron. Hän on käsittääkseni puhelimessa tällä hetkellä. Menen eteenpäin. Sahradil, yksi minuutti äänestysselitys koskien Bögen mietintöä. I'm not making much progress. No eipä tässä päästä puusta pitkään näiden äänestysselitysten kanssa. Siirryn eteenpäin seuraavan mietintöön. Ehkäpä jäsenet tulevat paikalle. Edustaja Howard, Fernandesin ja Gualtierin mietintö koskien Invest EU-ohjelmaa. Edustaja Howard. Thank you, uh, Madam President. Kiitos puhemies. Kun tapaan ihmisiä, jotka osallistuvat unionin ohjelmiin, he puhuvat yksinkertaistamisen tarpeesta. No, meillä on nyt vähän yksinkertaistamista tämän mietinnön kautta. Meillä on nyt vähän tätä äh, lyhennettä lyhennetty. Meillä on yksi äh, hallintojärjestelmä ja 13 palveluyksikköä, jotka on tuotu yhteen yhteyspisteeseen. Tämä yksinkertaistaminen tuo joustavuutta. Se äh, antaa joustavuutta, jotta voi ottaa ohjelman, joka ei välttämättä sovi siihen, mitä aikaisemmin oli. 13,8 miljoonaa euroa on vain alku. Tämän pitäisi yli 16 miljardia rahoitusta tuoda. Tämä on komission arvio. Invest EU tuo yhteen julkisia yksityisiä sijoittajia ja se on todellinen kumppanuus talouskasvun tulevaisuuden kannalta. Kiitoksia edustaja Makovei. Thank you. Uh, in present... Kiitos Tällä hetkellä investointien taso ja niiden suoja ei ole ollut riittävä ja se ei tue kasvua pitkällä aikavälillä. Teknologiset muutokset, kilpa- maailmanlaajuinen kilpailu ja yhteiskuntien haasteet vaativat jatkuvaa tukea ja siksi tuen Invest EU-rahastoa, koska Tällä tavoin voidaan saada aikaan investointeja, jotka edistävät tutkimusta, innovointia ja digitalisointia. Lisäksi tämä luo myös työpaikkoja ja talouskasvua ja tarkoituksena on myös saavuttaa Pariisin tavoitteet ilmastonmuutoksesta. On erittäin tärkeää, että edistämme tiedettä, taidetta ja ammatillista koulutusta. Romania voi olla erittäin tärkeä hyödyntämässä tätä rahastoa, koska meillä on hyvin paljon resursseja tällä alalla. Ähm. Seuraavana siirryn Maton mietintöön Euroopan keskuspankki. On, Niin, teillä, voitte laittaa mikrofonin päälle teidän puheenvuoro. Minä pyysin, että voin esittää Keski-Amerikan ja tämän mietinnön osalta äänestysselityksen itse. You, it's not, you're not on my list for the... Ette ole kuitenkaan niin tässä asiassa ja jätin sen loppuun, koska kutsuin kolmea puhujaa, mutta kukaan ei ollut paikalla. I, well, Olin kyllä täällä. Täällä on kovasti melua. I'm going to go to the next report and I... Otan sen seuraavana. Palaan tähän vielä kyllä. Olitte puhelimessa, kun annoin teille puheenvuoron. Pahoittelen, en, en saanut tänne puhujia. Ihan pieni hetki vain. There will, I will come to you in one minute because the report I need to move to. Nyt minun on käsiteltävä maton mietintö koskien Euroopan keskuspankkia, edustaja Morell. Merci, madame la... Kiitoksia puhemies. Olemme juuri juhlineet euron, euroalueen 20 vuotta. On hyvä kritisoida näitä poliitikoita, joita, jotka mainittiin EKPn viimeisimmässä vuosikertomuksessa, on aivan selvää, että määrä, äh, että setelirahoituksella on, on ollut rooli tässä äh, euroalueen elvyttämisessä ja, ja, ja Etelä-Euroopan tilanteen helpottamisessa, mutta totuus on se, että toimintapolitiikka edelleenkään riitä. Ja vielä pahempi on se, että, että tällainen kasvua, ettei pyritä kasvaa tukemaan politiikkaa, niin jonka avulla voitaisiin euroalueen maita lähentää. Tässä kertomuksessa jälleen palataan klassiseen dogmaan rakenneuudistuksista, joista tiedämme, että ne aiheuttavat suurta hallaa näille maille. Olisin mieluummin nähnyt ratkaisuja näihin ongelmiin, investointeja, siirtoja siirtounionia ja muita ekp toimia, mutta näitä ei täällä näy. Se on harmi. Minun mielestäni Eurooppa ansaitsee parempaa kuin tämä. Thank you, colleagues. I'm going back then to our... Kiitoksia. Sitten palaan tähän ensimmäiseen Keski-Amerikka mietintöön. Curtin Darlin oli siis sanonut puheenvuoron, mutta en häntä näe. Seuraavana Sochinir, yksi minuutti, olkaa hyvä. E, żeby powiedzieć, dlaczego głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu. tämä Näin annetaan ymmärtää Keski-Amerikan ja EUn välillä. Kun Euroopan unionista ja muista allekirjoittajista puhutaan, niin miksi pitää ottaa esiin tasavertaiset mahdollisuudet sukupuolten välillä? Miksi tämä kuuluu kauppasopimukseen, kun se ei kuulu tähän ollenkaan. Miksi tässä pitää olla erillinen tällainen tasa-arvoluku? Onko kauppa jotenkin naisten asia erityisesti? Floor now for your explanation. Thank you. Uh, předsedající, e, já jsem tu, tu... Kiitoksia, puhemies. Minä en voinut äänestää tämän puolesta – vaikka tuenkin tämän tyyppisten sopimusten täytäntöönpanemista, mutta se, mikä minua tässä äh, haittaa, on eräs tarkistus, jota en voi tukea, nimittäin ajatus äh, rangaistuksista äh, uudistusprosessin aikana. En usko, että että sanktiot ovat väline, jolla voidaan täytäntöönpanoa parantaa. Tietenkin meidän täytyy olla huolissamme ihmisoikeustilanteesta näissä maissa tai ympäristön tilasta, mutta sitä ei ratkaista. Rangaistuksin on muita välineitä ja kaupavaliokunnan puheenjohtajana olen aina vastustanut sanktioita. Siksi en voinut äänestää puolesta. Kiitoksia sitten edustaja Hänan. Thank you, Madam Kiitoksia, varapuhemies Euroopan Mikrofoni meni pois. unionin lähestymistapa Keski-Amerikkaa kohti osoittaa, että kyseessä on järjestö, jota kiinnostaa yhtä paljon ideologian vieminen kuin millä tahansa ja vallankumouksellisilla järjestöillä, bolshevistit tai jakubenit Venäjällä ja Ranskassa tai mikä tahansa Tämä menetelmä on kopioitu. Kaikki EUn sopimukset Keski-Amerikan alueen kanssa ovat perustuneet periaatteelle, että pitää olla kaikkialla alueellista yhdentymistä ja käydään kauppaa ryhmien välillä sen sijaan, että käytäisiin kauppaa yksittäisten jäsenvaltioiden välillä. Keski-Amerikkaa on painostettu mm, perustumaan näitä näitä alueellisia järjestöjä, mukaan lukien parlamentti. Ymmärrän kyllä, mitä tapahtuu. Monet täällä aivan ajattelevat oikeasti, että tämä on validi tapa toimia maailmassa, mutta kuitenkin ikävä todellisuus on se, että virtaus menee toiseen suuntaan. 50-luvulla, kun EU perustettu, oli 80 maata puhemies kesken. I will be strict with everyone. Mr. Tor, uh, rather the Torvalds report. Mr. you have an... Sitten edustaja Morel sai on Torvaldsin mietintöön. Euh, niin, puhemies, minulla on puheenvuoro pankkiunionista. Käykö tämä? Hyvä. Pankkiunionista siis. Voin aloittaa. Kiitoksia. Kymmenen vuotta talouskriisin jälkeen e- e- unionin pankki, pankkiunioni ei vieläkään ole valmis e- järjestämään vaikuttavat pankki riskit edelleen uhkaavat yhdys, yhteiskuntiamme. Tiedämme, että uusien kriisien sattuessa on veronmaksajat joutuvat taas maksamaan, kuten vuonna 2008 nämä lupaukset koskien vastauksia 2008 vuoden kriisiin on petetty. Tämä on jälleen yksi mietintö uni, pankkiunionin tilassa, tai eikä se mitenkään meitä rauhoita. Siinä oikeastaan kuvaillaan uusliberalistisen talouspolitiikan kymmenen vuoden tappioita. Me tarvitsemme todellisia vastauksia tähän tilanteeseen. Meidän on eritettävä, eri, eriytettävä investointi- ja talletuspankit toisistaan ja on tehtävä loppu budjettisäästöpolitiikasta. Meidän on tietenkin säädeltävä enemmän varjopankkialaa. Siitä on tullut maailman talouden epävakautta ja me emme todellakaan ole olen nyt haasteiden tasalla. Kriisi on edessämme, pieni emme ole varustettuneita. Kiitoksia seuraavana EU Kolumbia sopimus, mutta Curtin Dallin ei ole paikalla, joten siirryn Euroopan unionin vuonna 2017 perusoikeuksien tilaan edustaja Södroa. Thank you very much. Uh, it's about... Kiitos oikein paljon. On kyse EUn niin kuin... Anteeksi. Niin, nyt ymmärrän. Kiitoksia puheenvuorosta, hyvä varapuheenjohtaja, puhemies. Minä haluaisin selittää, miksi en voinut äänestää tämän mietinnön puolesta. Me kaikki Haluamme edistää ihmisoikeuksia Euroopan unionissa. Vaikka Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat demokraattisia ja ne pitävät kiinni perusperiaatteista, meidän ei pidä jäädä lepäämään laakereillemme. Meidän on pidettävä kiinni näistä oikeuksista. Valitettavasti tämä mietintö menee paljon pidemmälle. Minä en kannata sitä suositusta, että pitäisi ratifioida Istanbulin sopimus, koska se on jäsenvaltioiden suvereeni toimivalta ja hylkään sen ajatuksen, joka mietinnöstä löytyy, että palvelut, jotka liittyvät seksuaali- ja lisääntymisterveyteen, mukaan lukien laillinen abortti, on yksi naisiin kohdistuvasta väkivallan muodoista. Kiitos paljon sosiaalidemokraattina. Vuonna 2017 sosiaalisen pilarin luominen oli tärkeää Tämä on yksi tärkeimmistä asioista. Meidän on ajateltava arvojamme. Ne tulevat usein esiin, kun puhutaan EUn ulkopolitiikasta, myös EUn ulkopuolella, mutta kotona. Asiat eivät hoidu mitenkään täydellisesti. Todella toisessa vuosikertomuksessa pidin huolestuttavana sitä, että syrjintä on edelleen arkipäivää ja vihapuhe netissä leviää ja on uhka monille eurooppalaisille. Tehokas integraatiokotouttamisohjelma voi auttaa maahanmuuttajia. Näiden kysymysten toteuttamiseksi perusoikeusvirasto tarvitsee enemmän varoja, mutta nämä kysymykset ovat pitkälti jäsenvaltioiden käsissä, mutta äänestin totta kai puolesta. Thank you, um, Madam Kiitoksia. Edustaja Vishnevska ei ole salissa, Edustaja Hannan ei myöskään ole salissa. Edustaja Mayer. Thank you, Madam President. We would... Kiitoksia puhemies. Toimimme liian hitaasti Unkarin kohdalla ja nyt eh, tätä artikla 7 viimitellään meidän vapaan demokratiamme on tärkeää. On sanottava asia suoraan. Yliopisto on ajettu ulos, akateemista vapautta ei Unkarissa enää ole tuomioistuimen riippumaton ehdo on uhattu ja vähemmistöjä uhattu. Me emme saa sietää äärioikeiston populisteja. Jos emme toimi, meistä tulee rikoskumppaneita, kun politiikan painopiste siirtyy. Olemme nähneet, kuinka äh, pakolaisia koskeva puhe on äh, koventunut ja, ja, ja, ja siirtynyt yleisen keskusteluun olemme nyt, nä, muistamme myös, mitä kauheuksia viime sodassa tapahtui. Toisten halveksiminen ei koskaan tällä tavalla toimi. Kiitoksia. Seuraavana liittossa sijaitsevan ydinvoimalaitoksen käytöstä poisto. Dambowski. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Гласувах против доклада на колегата не защото не трябва да се дават пари за извеждането на реакторите. Kiitos mielestäni meidän pitäisi antaa rahoitusta tämän ydinvoimalaitoksen käytöstä poistoon, mutta minä vastustan sitä, että EU pakottaa päätöksensä kansalaisia suhteen. Kansalaisilla pitäisi olla oikeus ottaa elämänsä omiin käsiinsä. Minä olen niiden puolella, jotka äänestivät Brysselin diktatuuria vastaan muutama vuosi sitten. Bulgariakin teki niin. EU epädemokraattisesti pakotti Bulgarian ja Liettuan poistamaan käytöstä ydinvoimalaitoksia, oli selvää aivan alusta asti, että näiden kolmen ydinvoimalaitoksen käytöstä poistaminen oli järjetön ja tehoton päätös. Siitä huolimatta EU pakotti jäsenvaltiot toimimaan näin. Kiitoksia sitten edustaja Faria. Kiitoksia puhemies. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska niin, niin, tässä on tärkeää asettaa kyseessä, kun äh, kyseessähän on neuvostoaikainen teknologia. Tämä on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus Euroopan unionille saada tietotaitoa ydinvoimaloiden käytöstä poistosta. Tämä on nyt on myös saastute maksaa periaatteen mukaista toimintaa koskien radioaktiivisia päästöjä. Neuvostoliitto loppujen lopuksi pakotti Lietton hyväksymään tämän laitoksen ja sen piti toimittaa energiaa paljon suuremmalla alueelle. Minulla on sellainen vaikutelma, että oli va- on vahvistettava on tuettava Liettuan tilannetta energiakysymyksissä, että Euratom-sopimuksen tässä hyödynnettävä samoin kuin muiden maiden kanssa kohdalla. Sitten Pospisi. Já jsem podpořil tento návrh. Považuji za správné rozhodnutí, se odstavil. Kiitos. Minä äänestin tämän ehdotuksen puolesta. Uskoakseni on hyvä, että vaarallinen neuvostoaikainen ydinvoimala – poistetaan käytöstä. Se on kaikille eurooppalaisille eduksi. Muistan Ternobilin onnettomuuden. Se vaikutti meidänkin alueeseemme, joten on hölynpölyä kyseenalaistaa tätä päätöstä. Tämä on oikea päätös ja myös oikein, että Euroopan unioni on mukana, kun tämä ydinvoimala poistetaan käytöstä antamalla rahoitusvaroja. On hyvä, että pidetään kiinni alkuperäisestä varainjaosta, kun puretaan tämä vaarallinen ydinvoimalaitos. Näin myönteisesti Euroopan unioni voi vaikuttaa. Selkeistä turvallisuussyistä on sovittu käytöstä poistosta silloin, kun Liettua liittyi EUn mukaan. Hyvä, että tämä hyväksyttiin. Kiitoksia. Sitten menee eteenpäin. Unionin talousarvion suojaaminen Thank you very much. Um, Kiitos oikein paljon. Tämän asetuksen päätavoite on sellainen, että kannatan sitä. Minä haluan kuitenkin nostaa esiin sen, että EUlla pitäisi olla väline, jolla se voi rankaista valtiota, jossa systeemisten puutteiden takia oikeusjärjestelmässä syntyy vaara Euroopan unionin taloudellisille eduille. Vaikka olen eri mieltä joistain prosessin aspekteista, uskon, että nämä ongelmat voidaan korjata trilogissa huolimatta joistain ongelmista. Mielestäni on hyvä, että EU on tällainen väline, siksi äänestin puolesta. Kiitos, edustaja Makka. Mulțumesc. Kiitos. Asetus suojaa Euroopan määrärahoja ja vaara Euroopan rahojen varastamisesta on suurempi valtioissa, joissa oikeusvaltioperiaatetta ei noudateta, joissa oikeuslaitoksen riippumaton on riippumattomuus on vaarassa, jossa päätökset ovat mielivaltaisia tai laittomia, mukaan lukien viranomaisten päätökset, eikä niitä korjata, eikä niistä rankaista ja siellä, missä ihmisten oikeuksia ja vapauksia rajoitetaan, kuten siis lehdistön vapautta tunnistamme näitä tapauksia valitettavasti myös Romaniassa niissä päätöksissä, joita hallitus on siellä tehnyt. Silloin kun oikeusvaltioperiaatetta ei noudateta, niin Euroopan rahat, määrärahat ovat vaarassa ja tietenkin niitä silloin pitää voida leikata tai jäädyttää ja silloin valtion on maksettava omasta taskustaan, eikä se saa määrärahoja ennen kuin se on korjannut puutteet. Kiitoksia. Kiitos puhemies. Minä äänestin tätä mietintöä vastaan siksi, että en usko, että komission ehdotus on paikallaan ottaen huomioon, että meillä on menettely artiklan 7 mukaan. Tämä on vain hallinnollista taakkaa. Tämä, mistä äänestettiin, tätä käytetään, että voidaan taistella poliittisia vastustajia vastaan. En usko, että Euroopan kansalaisten tulisi vastaa sellaisesta, koska kysehän on siitä, mitä tukea lopulta kansalaiset voivat saada. Tämä on tekopyhää. Puolan ja Unkarin esimerkit ovat aivan selkeitä läntisen Euroopan etujen ei pitäisi olla tärkeämpiä kuin itäisen Euroopan. Tämä nähdään esimerkiksi liikkuvuuspaketissa. Joka jo, tämä johtaa kaikki euroskeptisyyden lisääntymiseen. Kiitos. Edustaja Pospisil. Kiitoksia. Pitkään epäröin, pitäisikö minun tukea Tätä vai äänestää tyhjää? Äänestin tyhjää loppujen lopuksi. Olen tyytyväinen siitä, että EU haluaa äh, suojella arvojaan. Oikeusvaltion periaate on yksi niistä. Tämä on tärkeä asia, mutta tämä ehdotus ei ole minun mielestäni kovin hyvin hyvä. Täällä on ristiriitaisia kysymyksiä. Neuvoston oikeudellinen yksikkö on niistä puhunut. Kompromissiin pyrittiin. Tähän liittyy edelleen kuitenkin oikeusperustaongelmat. ongelmat haluaisin seurata keskustelua tästä eh, ehdotuksesta vielä jatkossa, mutta meidän on oltava varmoja, että hyväksymme ehdotuksen, jonka oikeudellinen perusta on Euroopan lainsäädännöstä, eikä se ole mikään laajennus, joka, jota voitaisiin tulkita mm, eh, perussopimusten laajentamiseksi. Zaborska. Eh, Thank you, Madam President. Uh, Tento návrh má tri zásadné... Kiitos puhemies. Tässä ehdotuksessa on kolme pääpuutetta. Ensinnäkin komissio ei eh, ole eh, tasa-arvoinen tässä asiassa. Kun Ranska ylitti eh, budjettivajerajat, niin sitten komissio antoi sille poikkeusluvan. Kun on kyse oikeusvaltioperiaatteesta, niin ei ole mitään takeita, että komissio kohtesi Puolaa ja Ranskaa esimerkiksi tasa-arvoisesti. Sitten toiseksi tekstiä voidaan tulkita eri tavoin eri aikoina. Sitä voitaisiin käyttää myös legitiimiä toimia poliittisia vastustajia vastaan. Ja sitten kolmanneksi neuvosto päättää sanktioista käänteisellä määräenemmistöllä. Eli kaikki sanktiot, jotka komissio ehdottaa, ne hyväksyttäisiin saman tien, ellei sitten päätettäisi toisiin määräenemmistöllä. Joten neuvostosta tulisi eräänlainen vetoomustuomioistuin ilman, että kukaan voisi voittaa Kiitoksia. Sitten menemme mietintöön, joka käsittelee fiskaalisohjelmaa. Makovei, olkaa Mulțumesc. Kiitoksia verojärjestelyt, jotka teknisesti eivät ole lainvastaisia, ovat aiheuttaneet valtaisia puutteita kansalliseen budjettiin ja Euroopan budjettiin. Ja vero petokset ja rahanpesu ovat rajat ylittäviä äh, rikoksia. Nyt äh, viranomaiset voivat vaihtaa tietoa rajat ylittävästi, jotta voitaisiin saada kiinni ne, jotka ovat äh, tehneet tällaisia rikoksia ja voidaan palauttaa mm, rahat. Se on erittäin tärkeää, koska muuten nämä rikokset jatkuvat veron kierron, veropetosten ja rahanpesun torjunta, sen täytyy olla prioriteetti. Jos tähän ei ryhdytä, niin sitten annetaan sanktioita, koska oikeusvaltioperiaatetta ei kunnioiteta ja poliitikot, jotka ovat vallassa, heitä rangaistaan, koska he toimivat kansan etua vastaan. Move to the report. Kiitoksia. Sitten menemme eteenpäin. Perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustaminen. Šojdrova, olkaa hyvä. Děkuji za udělení slova. Kolegyně a kolegové. Kiitos. Kollegat, minä äänestin tämän ohjelman perustamisen puolesta. Pidän hyvin tärkeänä tätä. On hyvä, että EU tukee kansalaisten toimintaa. Ihmisten pitäisi voida tavata, tutustua – eli jäsenvaltioiden välillä alueellisella tasolla, mutta myös kaupunkien tasolla. Lisäksi äänestin arvojen ohjelman puolesta. Tarkoitus on siirtää varoja alueelta jos jäsenvaltio rikkoo oikeusvaltion periaatetta. Minun mielestäni tähän suuntaan ei pitäisi lähteä, koska kyse on rahoitusohjelmasta, joka tukee toimintaa. Siksi ei pitäisi päättää näin poliittisista kysymyksistä. Kiitoksia puhemies. En tukenut Valeron mietintöä perusoikeuksien ja arvojen ohjelmasta, koska mielestäni tämän välineen tavoitteena on puuttua yksittäisten jäsenvaltioiden suverenisuuteen. Olemme nähneet, mitä Unkarissa ja Puolassa on tapahtunut. Näiden eh, suverenisuuteen on puututtu. Mm, ehdotan, että uusi tavoite otettaisiin tähän se liittyisi oikeusvaltioperiaatteen ja demokraattisen periaatteen noudattamiseen. Erilaisia välineitä tällä hetkellä käytetään eri tasoilla Eh, jotka eh, supistavat yksittäisten maiden oikeuksia. Esimerkiksi Istanbulin yleissopimus, joka on tämän tyyppinen väline. Tällaisia tekopyhiä eh, tavoitteita ei pitäisi ottaa. Kiitoksia sitten Palmer. Thank you, uh, madam. Kiitos, arvoisa varapuhemies. Tämän viikon poliittinen kaos – jättää epävarmuuden varaan sellaiset EU-kansalaiset, jotka työskentelevät yhdistyneessä kuningaskunnassa ja britit, jotka asuvat muissa jäsenvaltioissa. Lääkäreitä, sairaanhoitajia, putkimiehiä, rakentajia, opettajia, virkamiehiä, yrittäjiä ja niin edelleen. Kyse on myös isistä ja äideistä, isoa vanhemmista, opiskelijoista ja koululaisista – Kyse on aidoista ihmisistä. Tämä ei ole mikään abstrakti kysymyksen asettelu, joten minä kehottaisin nyt tätä parlamenttia, Euroopan unionia ja yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta ratkaisemaan tämän kysymyksen niin, että voidaan huolehtia näiden ihmisten oikeuksista ja nopeasti. Kiitoksia. Sitten menemme eteenpäin. Komin mietintö. Hannan ei ole paikalla. Edustaja Andersson. Kiitos puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta samoin kuin suuri parlamentin enemmistö. Olen iloinen siitä palvelujen ja tuotteiden myöhäinen maksaminen on erittäin suuri ongelmus pienille yrityksille. Jopa 85 prosenttia pienistä yrityksistä kärsii maksuviivästyksistä ja 75 prosenttia sanoo, että maksuviivästys on 60 päivän jälkeenkin. Tämä on todella epäreilua ja todellinen liiketoimintariski niille, joihin tämä vaikuttaa. Meidän mietintömme vaatii, että maksuviivästysdirektiivi puuttuu tähän asiaan. Olen iloinen, että tänä päivänä vaadimme lainsäädäntötoimia silloin, kun on tarpeen, ja että toimimme tiukasti niitä vastaan, jotka eivät maksa ajoissa, ja että kiinnitämme erityisesti huomiota äh, hankintakilpailuihin ja muihin prosesseihin, jotta pienet yritykset saavat nopeasti rahat takaisin julkiselta sektorilta. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana Durande mietintö, eriytetty yhdentyminen. Selimovic, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Eriytettyyn yhdentymisen ajatus ei ole mitenkään uusi. Pankkiunioni, Schengen, EU, e nämä ovat kaikki eri muodostelmissa. Kaikkien kriisien jälkeen, josta olemme selvinneet, jotkut ehdottavat, että meillä pitäisi olla tällainen eriytetty yhdentyminen. Jotkut maat voisivat yhdentyä nopeammin ja jättää toisia ulkopuolelle yhteistyöstä Henkilönä, jota EU, jolle EU on tärkeä, tästä tulee toki ongelmia ja haluaisin varoittaa tällaista ajatusta vastaan. Ensinnäkin Euroopan unionin jäsenyys merkitsee kompromissien oppimista. Aina ei tietenkään voida olla tyytyväisiä, mutta tämä antaa meille vahvuutta ja voimaa toimia ongelmien edessä. On myös kunnioitettavaa niitä perusarvoja ja periaatteita, joita meillä unionissamme on. On myös opettettava ponnisteltava ratkaisemaan yhdessä globaaleja ongelmia. Jos meillä ei ole kaikki nämä maat mukana, emme koskaan tule pärjäämään näiden globaalien ongelmien kanssa. Kiitoksia. Mr. Nekov. Kiitoksia, edustaja Nekov. Kiitos, puhemies. Edellytetty yhdentyminen. on eufemismi, jonka kautta pyritään oikeuttamaan eri nopeuksien Euroopat. Sallitaan se, että on ydin ja ulkopiiri ensimmäisen ja toisen luokan kansalaisia. Tämä on jälleen kaksinaisten standardien esimerkki ja siksi hyvin hankala esimerkki omalle maalleni. Miksi taistellaan laatueroja vastaan sisämarkkinoilla pidetään Romania ja Bulgaria Bulgaria Schengenin alueen ulkopuolella. Kielteisesti tämä vaikuttaa EUn tulevaisuuteen, jos luodaan kahtalaisia kansalaisia. Kun Eurooppa-vaalien alla puhutaan kahden nopeuden Euroopasta, niin se vaikuttaa kyllä siihen, miten innokkaasti lähdetään äänestämään. Kovin innokkaasti ei yleensä ole lähdetty. Kiitoksia sitten Faria. Kiitoksia puhemies Äänestin tämän puolesta, koska Euroopassa ei voida toimia tällä tavalla. Ireyttämisen pitäisi olla ne perustussopimuksen perustava järjestelmä ja edistää yhdenvertaisuutta. Me, jotka teemme työtä jäsenvaltioiden valtuuksen mukaan, meidän on voitava jatkaa tekemään työtä eteenpäin on tehtävä loppu järjestelmästä, jossa suljetaan itse itsensä pois. Tämä johtaa eh, negatiiviseen kierteeseen ja vääristymiseen. Emme voi kuitenkaan asettaa eh, näitä arvoja eh, alhaisempaan asiaan, ei aseman eikä niistä voida keskustella. Tulevissa puitteissa on otettava mukaan eurooppalainen talous ja ympäristö, sosiaalioikeus oikeuksien pilari – demokratian ei voida mitään taukoja ottaa, eikä myöskään ilmastonmuutoksen torjuntaa. Kiitoksia. Seuraavana on oikeusasiamiehen asia edustaja Evi. Kiitoksia puhemies. Avain, jolla voidaan antaa uutta merkitystä tälle Euroopalle, löytyy tästä kyse on avoimuudesta. Neuvosto ei voi jatkaa suljetuin ovin toimimista eh, ja olla päästämättä kansalaisia näkemään julkisuuden periaate ja avoimuuden periaate on taattava kaikissa lainsäädäntöprosessin vaiheissa unionissa, eh, koska eh, se kuuluu lainsäädäntöprosessiin. Jos Euroopan unioni haluaa olla kaikkien eurooppalaisten yhteinen koti, joka edistää yhteisiä oikeuksia, sosiaalisia oikeuksia ja torjuu epätasa-arvoa, niin silloin meidän pitää tehdä tästä Euroopasta todellinen lasipalatsi, joka on läpinäkyvä ja avoin kaikille. Kiitoksia. Istunto on keskeytetty kello 15 asti. Präsident. Istunto jatkuu. Eilisen istunnon pöytäkirja hyväksytyt tekstit ovat saatavilla. Onko vastustusta? Ei ole. Sitten pöytäkirja on hyväksytty. Seuraava asia esityslistalla on äh, suullinen kysymys komissiolle EU-ssa tuotetun riisin suojelu kysymys on maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta. Ensin aloittaa kysymyksen esittäjä kollega Nekov. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги, Европейския съюз... Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, Euroopan unioni on suurin kauppa yhtymään maailmassa. Tämä on koko yhtymän menestystarina, mutta eihän se olisi onnistunut ilman kansalaisia näinä vuosina. Johtavana kauppaliittoutumana meillä on myös vastuuta muita kohtaan. Tätä varten yleinen tullivapausjärjestelmä on oikea lähestymistapa, jonka avulla kolmannet maat voivat saavuttaa taloudellista kasvua ja ehkäpä jonakin päivänä niin niistä tulee tasavertaisia kauppakumppaneita. Ja meidän muistettava, että monissa tapauksissa tuota, tuotantokustannukset ovat siellä alhaisempia kuin Euroopan unionissa. Tuotantostandardit maataloustuotteiden kohdalla ovat Euroopassa ehkä maailman korkeimmat ja tämä vaikuttaa siihen, kuinka houkutteleva maahan, maatalous on Euroopassa. Euroopan unionissa tuotanto keskittyy use, useisiin maihin. Italian, Espanjan, Portugalin, Kreikan, Unkarin ja Romanian risin viljelyt ja Bulgariankin tietenkin valitettavasti ovat niiden joukossa, jotka joutuvat maksamaan hinnan tästä Euroopan unionin ja, ja kahden Kaakkois-Aasian maan kahdenvälisestä kauppasopimuksesta. Kaksi vuotta sitten Milanossa pidettiin tilaisuus, jossa oli edustettuna eri järjestöjen edustajia seitsemästä jäsenvaltiosta ja siellä sovittiin, että tarvitsemme uuden lähestymistavan EUn riisin tuotannon alalle. Ei pidä unohtaa sitä, että riisin tuotanto edellyttää resursseja, kuten esimerkiksi vettä. Ja meillä on myös vettä koskevia sääntöjä ja myös työvoimaa. Työvoimaakin koskee säädän, sään, säännöstä ja kaikenlaista muutakin sääntelyä. Kaikki tämä johtaa siihen, että tuotanto on kallista ja me Euroopan parlamentissa tuemme näitä sääntelyjä ja vaatimuksia, koska haluamme, että maaperä pysyy Äh, hedelmällisenä ja vesipuhtaana tulevaisuudessa. En usko, että, että halpaa tuonti on ratkaisu, koska muuallakin maaperää ja vettä on suojeltava aivan kuten Euroopassakin kolmansista maista tuodun riisin pitäisi täyttää ne sosiaaliset ja äh, ympäristöstandardit, jotka eurooppalaisinkin Myanmarin ja Kambodjan osalta tyllivapausjärjestelmä käytetään vahvastaan kauppaa näiden kahden maan välillä ja Euroopan unionin kanssa vuodesta 2015 vuoteen 2017 on kasvanut. Se osoittaa, että lähestymistapa on oikea, mutta valitettavasti jo, jotkut eurooppalaiset alat ovat kärsineet tästä enemmän kuin toiset. Yksi näistä aloista on riisin tuotanto. Tästä syystä maatalousvaliokunnan nimissä Haluaisin aloittaa keskustelun koskien kolmisissa maissa tuotetun riisin tuontia Euroopan unioniin, erityisesti kyseessä on Kambodža ja Myanmar. Olen iloinen siitä, että komission jäsen on paikalla, koska yhdessä voimme lähettää myönteisen viestin Euroopan riisin tuottajille. Kollegoini, kollegojeni kanssa pidämme erittäin hyvänä päätöstä, jonka komissio teki, jonka mukaan otettiin käyttöön uusia sääntöjä koskien näiden kahden maan riisin tuontien kohta koskien ja alkaen 18. tammikuuta. Televalepausjärjestelmä tässä asiassa on edellyttää, tai uusi järjestelmä edellyttää ponnisteluja kaikilta semiparabold ja parabold riisi, joka tuotetaan Kambodžassa ja Myanmarissa – viime vuosien 15-17 aikana on, sitä on leimannut suuntaukset, joista tiedämme hyvin. Tuonti on kaksinkertaistunut. Eh, Myanmarista tuonti on todella valtavasti lisääntynyt kolmella tuhannella prosentilla on lisääntynyt tuonti muutamassa vuodessa. Alhaiset Kambodjan ja Myanmarin työvoimakustannukset ovat tekijöitä, jotka ovat johtaneet siihen, että riisin tuotanto on supistunut 40 prosentilla viidessä vuodessa. Tämä on huolestuttava asia. Tietenkin viestinnässä Kaakkois-Aasian kumppanin kanssa on puutteita. Meidän mielestämme yhteistyön olisi jatkuttava. Olemme iloisia siitä, että otettaisiin käyttöön tulevina kolmena vuonna eh, riisitullit. Uskon, että eh, asteittainen eh, tullien nostaminen antaisi helpotusta eurooppalaisille riisintuottajille. Euroopan teollisuus on lähettänyt vahvan tukiviestin tässä ja olen iloinen, että vaikka meillä on eriämielisyyksiä parlamentin ja komission välillä, niin tilanne on tämä. Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen edustaja Malmström. Cambodia, Myanmar. Kiitos puhemies, hyvät jäsenet. Kambodja ja Myanmar nauttivat kaikki paitsi asejärjestelyistä, joka antaa vähemmän kehittyneille maille tulittoman pääsyn Euroopan markkinoille. Tämä on osa kehitysmaille laadittua järjestelmää. Kuitenkin yleisen tuljetusjärjestelmän mukaan. Komissio me voi välillä ottaa tulee käyttöön suojatakseen tiettyjä aloja, jos tiettyä tuotetta tuodaan suuria volyymeja tai hinnalla, joka aiheuttaa suuria ongelmia EUn teollisuudelle. Kahdeksan riisiä tuottavan jäsenvaltion pohjalta on lähdetty tutkimaan tätä tapausta, joka koskee indikariisin tuontia Kambodjasta ja Myanmarista – Tutkimukset osoittavat, että todellakin riisin tuonti on lisääntynyt niin, että se on haitannut taloudellisesti EUn riisisektoria. Indika-riisin tuonti Kambodjasta ja Myanmarista on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Kambodjasta lähes 100 000 tonnia, Myanmarista 60 000 tonnia. Ja tämä on merkittävä lisäys markkinaosuudessa 15-25 prosenttiin Kambodjan osalta, 0-6 prosenttiin Myanmarin osalta tuontihinnat olivat paljon alhaisempia kuin EU-hinnat. Ja tämän tuloksena EUn tämä ala on menettänyt markkinaosuuttaan. Siksi on oikeutettua, että suojatoimiin lähdetään ja siksi otetaan uudestaan käyttöön tulli 175 tonnia kohden ensimmäisenä vuonna ja se muuttuu sitten toisen ja kolmannen vuoden aikana. Ja nämä toimet ovat siis käytössä kolmen vuoden ajan. Niitä voidaan jatkaa ainoastaan perustelluissa tapauksissa. Näin annetaan vähän tilaa EUn riisialalle sopeutua uusiin markkinaoloihin. Komissio on hyväksynyt täytäntöönpano asetuksen eilen ja tämä julkaistaan huomenna. Kiitos oikein paljon. Malmström. Kiitos komission jäsen Malmström. Seuraavaksi kollega Erdös kaksi minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Hyvä komission jäsen. Minun maani Unkari on EUn riisintuotantoalueen pohjoisosassa. Riisintuotanto on tärkeässä roolissa, koska se vaatii enemmän työvoimaa kuin muut viljelykasvit ja siksi se tarjoaa elinkeinon ihmisille alueilla, jossa on korkea työttömyys. Riisin tuotanto on myös hyödyksi ympäristölle ja maaperän käytölle. Kuten muillakin maatalouden aloilla, meidän on varmistettava tuottajille äh, reilut elinolosuhteet riisisektorilla se, että tuodaan polkumyyntihinnoin Myanmarista ja Kambodžasta indikariisiä, vie pohjan reilulta kaupalta. Todella tuen tätä suullista kysymystä ja pyytäisin, että komissio viipymättä ryhtyisi tutkimaan asiaa äh, GSP-asetuksen 22 artiklan mukaisesti. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Mikins. Thank you, uh, Ms. Commissioner. Kiitoksia puhemies. Hyvät ko- uh, hyvä komission jäsen kollegat. Kambodjan uh, uh, ja Myanmarin Riisistä on tullut arkaluontoinen asia viime vuosina Euroopan unionissa. Olen pannut merkille, että Euroopan riisin tuottajat ovat yhä paikallisempia ja ilmast ja ihmis ja muut eh, eh, eh, aktivistit sitovat nämä asiat GSP Plus-järjestelmään. Me kaikki tiedämme, että tässä on kolme ta- tavoitetta. Köyhyyden juuriminen, toisekseen kestävän kehitys ja hallinto ja EUn taloudellisten etujen suojelu. Nämä kolme tavoitetta on, on yleisillä tulistuksella. Ymmärrän, että jos meillä on ihmisoikeuslauseke kauppasopimuksista, sitä pitää noudattaa GSP Plus sopimukseen voidaan vedota, jos, tai se voidaan, sen toteuttaminen voidaan lopettaa, jos se, niitä ei noudateta. Tämä on moraalinen kysymys. Meidän on osoitettava sormella Aasian tilannetta vasta sitten, kun EU, Euroopan yritykset ovat varassa. Onko tämä minun mielestäni moraalinen ongelma? Me kaikki paitsi aseet on myös tullitusjärjestelmä kun annetaan tuontihelpotuksia, se on meidän oikeus, mutta ei meidän velvollisuutemme. Siksi ehdotan, että komissio katselisi tarkkaan sitä, kuinka näitä kaikki paitsi aseet sopimuksia toteutetaan, ihmisoikeuslausekkeet on eu toiminnan lippulaiva, emme voi tahria mainittamme näissä asiassa. Jotkut, sitä varten, että jotkut törkeästi polkevat ihmisoikeuksia. Meidän on muistettava oma uskottavuutta. Me voin ymmärtää, hyvät kollegat, että, että etuisuuksien myöntäminen, myöntäminen ja sen poistaminen on poliittinen väline ja tätä poistamista haluaisimme varmasti välttää, mutta haluaisin korostaa vielä kerran, että komissiolla on tässä valvontavelvollisuus kaikki paitsi aseet etuus on annettava ainoastaan, jos kumppanilla on ihmisoikeusstrategia. Maaliskuussa 2016 2015 komissio päätti, päätti tutkia tätä tuonti tilannetta odotamme vielä tuloksia niin, että saisimme jonkinlaista ennakoitavuutta tuottajille Tässä on paljon pelissä. Italian tilanteessa puhumme neljästä tuhannesta kahdesta tilasta. Niiden vuotinen liikevaihto on yli miljardi euroa näihin yrityksiin tämä asia vaikuttaa raskaasti. Haluaisin lopuksi sanoa, että GSP on keskittäminen niin voisi tuoda positiivisia vaikutuksia markkinoille. Voitaisiin lisätä EU-tuon vientiä ja nostaa standardeja. Kiitoksia kollega Mamikins ja seuraavaksi edustaja Zampatski, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Komission jäsen, hyvät kollegat. Luvallanne haluaisin ensin onnitella kollegaa, joka tämän kysymyksen on esittänyt, kollega Nekovia. Minusta tämä kysymys liittyy meidän kaikkien velvollisuuteen suojella tuottajiamme, riippumatta siitä, mistä jäsenvaltiosta tuottajat ovat. Koska kyse on ihmisistä, jotka tekevät työtä, luovat BKT, maksavat veroja. Ja todella näin maksavat jäsenvaltioiden budjettia. Tietenkin tuonnin pitäisi aina kunnioittaa standardejamme niin, ettei haitata paikallisia tuottajia. Näin kuitenkin käy tällä hetkellä valtava tuonti näistä kahdesta maasta uhkaa meidän paikallisia tuottajiamme. Ihmisoikeustilanne näissä maissa ei kunnioita niitä standardeja, joita meillä on. Jokaisen täysistunnon aikana pohdimme päätöslauselmia näistä maista. Myanmaria, Kambodja käymme keskusteluita, hyväksymme päätöslauselmia ja samanaikaisesti tuomme näistä maista riisiä ja muita tuotteita. Samalla haitaten omia tuottajiamme. Siksi, arvoisa komission jäsen, meidän tulisi välttää kaksinaisia standardeja, jotka hyödyttävät tuottajia muissa maissa. Näiden tuottajien pitäisi kunnioittaa niitä standardeja, joita oletamme omien tuottajiemme noudattavan. Muuten luodaan paljon vaikeuksia omille tuottajillemme. Omia Tuottajamme koskee hyvin tiukat standardit ja siksi heidän on vaikea kilpailla. Kiitoksia kollega Zambatski. Seuraavaksi kollega, kollega Zambatski, hyväksyttekö kysymyksen kollega Sosniertsiltä? Olkaa hyvä. Miten? Olkaa hyvä. Me olemme puhuneet standardeista ja tämä on, on samankaltaista kysymyksestä kyse, kun puhutaan Itä-Euroopan maista ja Länsi-Euroopan maista, liikkuvuudesta ja polkumyynnistä. Eikö tässä ole kyse vähän tekopyheydestä, kun viitataan tällaisiin standardeihin, jos otetaan huomioon, mitä Euroopan unionissa tapahtuu? Согласен съм, уважаеми колега, че има... Olen samaa mieltä, kollega siitä, että EUn sisällä on kahtalaisia standardeja ja tekopyhyyttä. Kuitenkin kysymys, jota tässä käsitellään, liittyy siihen, että suojellaan myös bulgarialaisia ja puolalaisia tuottajia. Meidän täytyy siis puolustaa EUn oikeuksia, muuten olette ihan oikeassa tekopyhyydestä EUssa. Kiitoksia sitten kollega Jambatski. Seuraavaksi kollega Bilbao Barandi, kaksi minuuttia. Buenas tardes, komissaria. Kiitoksia puhemies, hyvää iltapäivää. Hyvä komission jäsen keskiviikon päätösten jälkeen on erittäin tärkeää onnitella komissiota. Bryssel on nyt välttänyt sen, että meillä riski kypsyy yli. Näin Espanjassa tällaista sanontaa käytetään, kun ei tehdä – päätöksiä ajoissa. On huomioitu tuottajien huolet ja toimittu nopeasti ja vahvasti ja on pyritty suojelemaan eh, eurooppalaista tuotantoa epälojaalilta kilpailulta kolmansista maista eh, GSP-järjestelmän katon alla. Näin voidaan torjua euroskeptisismiä eh, Valensian El, Albuferassa, Ebron deltalla, Piemontan alueella ja muualla on nyt nähty, että Euroopasta on hyötyä on tärkeää, että lauseke on pitkäaikainen ja tehokas. Olemme, vain Euroopan unionin olemme voineet vastata näihin 40-kertaisiin tuonteihin. Tämä todella vaikutti eurooppalaisten tuotantoon, hintoihin ja eh, mahdollisuuksien tilanne on vaihdellut alueiden välillä 10 prosentista 30 prosenttiin, joka on vaikuttanut työllisyyteen ja kannattavuuteen ja vaikuttanut kielteisesti tilanteeseen. Nyt asetuksen mukaan juuri tällaiset kielteiset keinot edellyttävät tällaisen toimen, aloittamista. Tästä on hyötyä Euroopan unionissa. Unionista, tällä tavalla Euroopan unionista on hyötyä ja näin myös tuottajia voidaan auttaa toimimaan liittymän yhteen innovoivaan osallistumaan tähän teolliseen toimintaan, jalostamisen ja, ja, ja jakelun. Tämän tyyppiset toimet ovat tarpeellisia. Olemme tyytyväisiä näistä päätöksistä. Meidän on torjuttava euroskeptismiä, levitän tätä tietoa ja kannustan tuottajia liittymään yhteen ja hyödyntämään muita kaupallistamisketjuja, joissa noudatetaan meidän eri tahojen prioriteettiemme. Kiitoksia komission jäsen. Kiitoksia kollega Bilbao Barandika. Ja seuraavaksi niin, työjärjestyspuheenvuoro. Puhemies, täällä ei ole valtavasti puhujia. Ja monet puhujista täällä, itse en ole puhuja, ovat käyttäneet paljon aikaa puheiden pitämiseen. Voisinkohan Euroopan kansalaisten nimissä pyytää, te ihan noin aggressiivisesti rajoita puheaikaa, koska se ei ole tänään tarpeen. Te varmasti tiedätte sen itsekin. Hyvä kollega, minä yritän mahdollisimman tasa-arvoisesti johtaa tätä äh, istuntoa. Välillä teen kompromissia, kyllä, mutta kun ryhmät ja puheenjohtajakokous ovat pitän, olisivat antaneet tälle kokoukselle tälle asialle enemmän aikaa, niin sitten sitä aikaa olisi annettu. Meillä on tietty aika, se on jaettu ryhmien kesken, joten on vain kollegiaalista valmistautua siihen, kuinka monta minuuttia puheaikaa on. Ei voi olla että kollegalla on kolme minuuttia puheaikaa. Hän on valmistautunut kahdeksaan minuuttiin ja minä olen tiukkana tai sitten te olette valmistautuneet kolme minuuttia ja minä annan teille kymmenen minuuttia puheaikaa. Silloin hyötyä voivat vain ne, jotka jatkavat vaikka huomisaamuun, jos heitä ei keskeytä. Sellaisiakin kollegoja on. Emme me nyt voi ryhtyä tällaisesta asiasta käymään keskustelua, että myöhemmin puhua kanssani. Kollega Beginnia en näe täällä, siksi kollega Elisen kaksi ja puoli minuuttia. Puhemies, kiitos. Tänään nähdään jälleen EUn tekopyhyyttä. Suuri enemmistö parlamentista haluaa puhua tulleista, jotka tulevat ja joita tuodaan Kaakkois-Aasiasta. Näin puhutaan esimerkiksi, tai ei jätetä, oteta huomioon italialaisten riisin viljelijöiden ongelmia, kun Kaakkois-Aasiasta tulee niin paljon riisiä. Tällaista on kapitalismi EU:ssa. Sen sijaan, että noudatettaisiin EUn yhteistyön periaatteita. Sen sijaan aiheutetaan maatalousyrittäjille paljon haittaa tällaisilla päätöksillä olla kantamatta tulleja. Komissiolle sanoisin, älkää esittäkö tällaisia tietoja kaikenlaisista niin kutsutuista kehitysmaista ja näin estä eurooppalaisten viljelijöiden hyvää toimintaa. Huolehtikaa siitä, että tukea saavat ne, jotka sitä ansaitsevat, nimittäin jäsenvaltiot. Puhemies, puhun lyhyesti kyllä varmasti voidaan huolehtia siitä, että kaikki ehtivät puhua. Täällä on vain kourallinen enää meppejä paikalla. Silloin voisi varmasti olla ehkä hiukan joustavampi. Kiitos puheenvuorosta. Äh, en minä olekaan tiukka. Yritän vain toimia tasapuolisesti. Te äh, Olisitte voineet äh, aikaisemminkin äh, lopettaa puheenvuoronne. Kuitenkin kollega Cic on pyytänyt puheenvuoroa. Äh, hyväksyttekö kysymyksen kollega Cicilta? Olkaa hyvä. Mikro. Mikrofoni. Niin, tämä toimii. Te puhuitte tekopyhyydestä täällä parlamentissa. Siitä puhuttiin vähän aikaa sitten. Hyvä on, minä ymmärrän teitä, mutta eikö vaikuta siltä, että tekopyhyyttä on teidän poliittista ryhmässänne, jos Leekan jäsenet, edustaja Begin viiden tähden liikkeestä, jotka ovat hallituksessa Italiassa, eivät ole täällä tänään. Kukaan ei puhu Italian riisintuottajien puolesta. Miksi näin on? Eikö tämäkin ole poliittista tekopyhyyttä? Ja, dank voor die... Niin kiitos tästä kysymyksestä teko pyhään ennen kaikkea, että te esitätte tällaisen kysymyksen. Meitä on alle kymmenen kaikista mepeistä ja minähän juuri otin esiin italialaisten riisinviljelijöiden tilanteen. Kyllä he ovat täällä varsin hyvin edustettuna. Teko pyhää. Sitä voidaan kyllä esitellä täällä ongelmana yhä uudestaan. Kun puhutaan Euroopan unionin säännöistä, se on usein ongelma Minusta jäsenvaltiot pystyvät vallan mainiosti, aivan itse, kahdenvälisesti tai monenkeskisesti huolehtimaan kaikista sopimuksesta ilman, että on tällainen malli, joka ei koskaan voi sopia kunnolla kenellekään. Jäsenvaltiot voisivat hoitaa nämä itse. Kiitoksia kollega Elisen. Seuraavaksi kollega Sosniert, yksi minuutti. Samo to, że rozmawiamy o... Kiitos. Täällä, on puhuttu, täällä puhutaan riisistä. On muitakin viljalajeja tai pastaa tai muun tyyppisiä viljalajia. Ehkä voisimme puhua myös muista tuotteista. Me haluamme suojella tuottajia. Ei, tämä ei ole päätavoite. Meidän pitäisi suojella kuluttajaa, koska kuluttajat jäsenvaltioissa joutuvat maksamaan kalliimmasta riisistä joten meidän on varmistettava, että hinnat laskevat. Ei riisi pitäisi olla liian kallista. Ja hinta, se määrittyy tuottajan ja kuluttajan välillä. Jos ei kannata riisin viljely, niin sitä pitäisi viljellä jotain muuta. Meidän tulisi ajatella kuluttajaa, koska haitat kaatuvat aina kuluttajan niskaan. Me tiedämme, että Euroopan unionin ulkopuoliset tuottajat hyötyvät tästä. Me tiedämme, että tämä on sosialisteille hyvin herkkä aihe. Niin, 15 sekuntia on minuutin puheajassa 25 prosenttia lisää. Ei tämä käy. Ja käytäntöni niin on myös, että jos joku ylittää puheaikansa, niin sitten en anna hänelle lisää puheaikaa sinisen kortin kautta. Siksi nyt kollega Pospisil kaksi minuuttia. E, Kiitoksia puhemies. Tämä keskustelu on hyvin kiinnostava. Mikä pitäisi olla Euroopan unionin kanta kolmansien maiden riisintuottajia kohtaan? Olen tarkkaan kuunnellut komission jäsentä täällä. Ymmärränkö oikein? Komissio on siis päättänyt ottaa käyttöön tuontitullit. Toki on tärkeää tuo, suojella Euroopan tuottajia, erityisesti silloin kun kolmannen maan tuottajat eivät niiden ei tarvitse noudattaa kaikkia näitä standardeja, joita täällä on noudatettava, että ne, tilanne on Euroopan tuottajille varsin erilainen. Minun mielestäni tällaisiin toimiin olisi ryhdyttävä varovaisesti ja punnittava tilannetta, koska kuluttajatkin on huomioitava tietenkin kuluttajien ei pitäisi joutua maksamaan enemmän johtuen Euroopan unionin protektionistisesta politiikasta, joten pitää olla kyllä hyvät perustelut tällaisille toimille. Suurempana ongelmana pidän sitä, että Toisinaan maat, jotka tuovat riisiä EU-hun, rikkovat ihmisoikeuksia. Me olemme jatku- monen kertaan keskustelleet Rohingya-kysymyksestä Myanmarissa – pitäisikö tämän tyyppisen, tyyppisten maiden päästä vapaasti meidän markkinoillemme jakamaan tuotteitaan meidän markkinoilla vapaasti. Minä haluaisin rajoittaa tätä ei protektionistisista syistä. Minä kannatan vapaita markkinoita, vaan ihmisoikeusdoktriinin perusteella. Olemme usean kertaan puhuneet toimistamme Burma Myanmaria vastaan. Meidän päätöslauselmaamme Rohingya kansan suojelua koskien on Myanmarin viranomaisten kohdalla ohitettu, eikä meidän päätöslauselmia oteta käsiteltäväksi. Tämä on meille mahdollisuus todeta Myanmarille, jos toimitte näin ihmisoikeuksien alueella, me aiomme rajoittaa riisin tuontia Eurooppaan. Tämä on selkeä esimerkki, joten minä hyväksyn komission ehdotuksen, mutta olkaa tulevaisuudessa varovaisia niin, ettei mitään tällaista keinotekoista protektionismia aiheudu. Kiitoksia kollega Pospisil. Sallitteko kysymyksen kollega Jakovcicilta? Anteeksi, kollega Mamikinsilta. Niin, kollega Mamikins. Um, uh, Kiitos oikein paljon, puhemies. Kiitos, että sain mahdollisuuden esittää sinisen kortin kysymyksen kollegaltani. En täysin ymmärtänyt kantanne. Toisaalta sanoitte, että että kuluttajien oikeudet ovat äh, pyhiä ja missä ikinä riisi tuotetaankin, niin meidän on hyväksyttävä se ilman äh, tullimaksuja. Toisaalta on, äh, Onko todella niin, että se ei ole tärkeää, millaisissa olosuhteissa riisi tuotetaan, ihmisoikeusstandardeja on noudatettava? Peitääkö meidän EU-ssa todella hyväksyä tuollainen tuote huolimatta niistä korkeimmista arvoista, joita yritämme täällä suojella, eikö? Sanoisin, että komission pitäisi löytää kompromissi, jossa otetaan huomioon sekä tuottajien että kuluttajien oikeudet. Myanmarista ja Kambodjasta tulevan riisin osalta pitäisi tutkia sitä, miten pitkälti tuottajat kunnioittavat joitain niistä standardeista, joita kunnioitetaan EU:ssa. Jos ei, niin silloin heillä on siellä kilpailu etuja. Silloin on ihan loogista, että asetetaan tulleet. Pitäisi katsoa yksittäisinä tapauksina näitä ja kompromissi pitää löytää tuotteen ja kuluttajien välillä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Nekov, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Maatalous on konservatiivinen ja herkkä ala, jota meidän on suojeltava. Olen iloinen siitä, että enemmistö kollegoista eri poliittista ryhmistä ovat samaa mieltä siitä, että meidän on suojeltava tuottajiemme riippumatta alasta ja ylläpidettävä korkeita EU-standardeja. Riisiä on tuotettu EU-ssa tuhansia vuosia. Riisillä on tärkeä rooli eurooppalaisten ruokavaliossa. Riisituotanto tarjoaa tuhansille ihmisille työpaikan. Jäsenvaltioiden mahdollisuus antaa sidottua tukea riisin tuottajille – nykyisissä puitteissa on ja tarpeellinen. Viimeisimmät kehityssuuntaukset ovat osoittaneet, että tämä ala on hyvin herkkä ja uhanalainen. Ja siksi seuraavalla ohjelmakaudella ja uuden maatalouspolitiikan puitteissa tätä alaa pitäisi tukea. Tämällä tuotannolla on hyvä vaikutus tuottajiin, kuluttajiin ja paikallistalouksiin maaseutualueella. Bulgarian riisin tuottajat ovat pettyneitä, koska kaudella 2014-2020 mitään ylimääräistä tukea ei annettu riisin tuotannolle. Seurauksena oli se, että alueet, joissa riisiä on kasvatettu 600 vuoden ajan Bulgariassa, niin siellä tuotetaan tällaista monokulttuuria, joka menee vientiin. Euroopan markkinoilla on vielä kasvun varaa riisin kulutuksessa. Vientimäärät kertovat tästä. Siksi vetoan Bulgarian hallitukseen, että se tarjoaisi Bulgarian riisintuottajille ja jalostajille sidottua tukea seuraavan ohjelmakauden alusta. Kiitoksia tuestanne, mitä tulee tullimaksuihin. Kiitoksia. Kollega Jakovčić. izraziti podršku svim govornicima koji su... Minä haluaisin antaa tukeni kaikille, jotka puhuivat selkeästi Euroopan tuotannon suojelemisen puolesta. Haluaisin tukea myös eurooppalaisia tuottajia, joita on suojeltava tällaiselta epäreilulta kilpailulta. Minä olen tutustunut tarkkaan Italian tilanteeseen. Ajatellen, mitä, miten siellä tuotetaan ja mitä laitteita siellä on tehty. Puoletaan näitä päätöksiä, joita komissio on nyt tehnyt, mutta pahoittelen kuitenkin sitä, että täällä ei ole yhtään italialaisia Legasta – tai viiden tähden liikkeestä. Olen todella kyllä sitä mieltä, että kun komissio jotain hyvää tekee, niin silloin näyttää siltä, että populistit eivät halua olla paikalla, koska he eivät halua sanoa totuutta. Kyllä, Italian riisin tuottajien pitää kuulla totuus, nimittäin se, että komissio on antanut nyt hyvän mahdollisuuden suojella tuotantoa Italiassa. Kiitos, Dank, Herr Jakovcic. Kiitoksia kollega Jakovcic. Minulla ei ole puheenvuoropyyntöjä tässä menettelyssä ilman puhujalistaa. Siksi puheenvuoron saa komissiosen Malmström komission nimissä. Kiitoksia puhemies, arvoisat jäsenet. Toivotan tervetulleeksi tämän keskustelun, vaikka se tulikin vähän myöhään. Jotkut ovat pyytäneet, että komissio tutkisi sitä, onko tullut hyvin paljon riisintuontia Kambodsasta ja Myanmarista. Olemme tehneet sen ja olemme ilmoittaneet, että kyllä, tuonti on lisääntynyt ja kyllä siitä on ollut haittaa Euroopan riisiteollisuudelle ja siksi me olemme päättäneet ottaa käyttöön nämä lausekkeet ja uudelleen ottaa käyttöön tullitariffit. Kaikki paitsi aseet antaa mahdollisuuden päästä EU-markkinoille e, tullitta. E, tämä on mahdollisuus köyhimmille maille ja se on vienyt eteenpäin monia talouksia, mukaan lukien Kambodža ja Myanmar. Se on vienyt eteenpäin niiden talouskasvua, mutta meillä on turvalausekkeita ja ehtoja. Uskomme, että ne toimenpiteet, joista olemme nyt päättäneet, on oikea tasapaino me puolustamme omia etujamme, mutta samalla sanomme, että me olemme sitoutuneita auttamaan köyhimpiä maita kaupan kautta. Tuo ihmisoikeuskysymys, jonka monet teistä nostivat esiin. Se kulkee tässä rinnalla. Tarkoituksena ei ole rankaista näitä maita ihmisoikeusrikkomuksista. Meillä on todella vakavia huolia ihmisoikeuksien suhteen sekä Myanmarissa että Kambodžassa. Ja eh, tarkastelemme tätä. Komissio on aloittanut menettelyn siitä, että nämä tuliedut saatamme poistaa äh, Kambodžalta ja olemme Myanmariakin varoittaneet. Äh, mutta tämä on erillinen prosessi ja mielelläni raportoin siitäkin Euroopan parlamentille. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia, hyvä komission jäsen Malmström. Tähän päättyy äh, keskustelu, tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon aluksi. Jos ei ole vastalauseita, niin sitten välitän tänään hyväksytyt päätöslauselmat päätöslauselmissa Mainitulle henkilöille ja elimille. Istunto keskeytetään. Toivotan kaikille hyvää kotimatkaa. Kiitän palveluyksikköjä ja päätän istunnon.